Yes. No, no, no, I'm here uh, for uh, interest. Not, uh, not involved. Okay, colleagues, if I could ask you to take a seat. Niin, hyvät kollegat, voisinko pyytää teitä istutumaan? Nyt lähdetään liikkeelle koordinaattoreiden kokouksesta, joka järjestettiin tänään aamulla. Aivan ensin esittelijöiden nimeäminen. Päätimme laatia kaksi lausuntaa. Direktiivi. Pakettimatkoista. Pakettimatkadirektiivi. The, this should be done. Sänne 49 alaisesti vahvistettu yhteistyö IMKosta asia D-ryhmästä saadaan esittelijä. Tuohon toiseksi Toinen liittyy neuvoston asetukseen, jolla uudistetaan asetusta 219, joka liittyy yhteisyrityksen luomiseen, jolla kehitellään uutta eurooppalaista lennon valvontajärjestelmää Cesaria. EPP-ryhmä huolehtii esittelijästä siihen. Ja sitten ei päätetty toimista muista ehdotuksista, jotka olivat koordinaattoreiden kokouksessa esillä. Mikä on tarkkailijajäsen Taivanille. Päätimme kirjoittaa ikä on pääsihteerille ja tukea tarkkailijastatusta Taivanille. Sitten ehdotukset uusiksi STOA-ehdotuksista. ryhmiä pyydettiin tekemään ehdotuksia sihteeristölle 18. päivä syyskuuta mennessä. Vaseen puheenjohtaja Jakunin asiasta päätimme, että Vaseelle kirjoitetaan ja sanotaan, että ehkä voitaisiin järjestää parlamentissa tilaisuus, johon jäseniä voitaisiin kutsua. Eurovinjettiasia seurannasta. Puheenjohtajan on tarkoitus kirjoittaa ja kutsua komission edustaja marraskuiseen valiokunnan kokoukseen. Silloin aiheesta voidaan keskustella. Jotain huolta oli siitä, että Eurovinjetin seuranta olisi ainoastaan komission tiedonanto eikä jotain vähän vankempaa, joten pyydetään komissiolta vähän lisää komitologiasta. Koordinaattorit huomioivat uutislehtisen numero 17. Lentoaikojen rajoituksista koordinaattorit päättivät, että 30. syyskuuta valiokunta äänestäisi hylkäämisehdotuksesta, jonka kaksi ryhmää on tehnyt tarkistukset tähän päätöslauselmaan esitettäköön 19. syyskuuta viimeistään kello 12 englannin kielellä syynä se, että aikaa ei ole käännöksiin. Ja komissiolta pyydettäisiin kirjelmää, jolla voidaan selittää, miten nämä minimisäännöt eivät haittaa aikaisempia sopimuksia. Parlamentti tulisi täysin mukaan tätä aihetta käsiteltäessä tulevaisuudessa. Komissiolle on tämä kerrottu jo suullisesti, mutta sitten vielä – lisätään tämä tieto myös kirjallisesti, mutta päätös siitä hyväksytäänkö vai hylätäänkö komission ja esitys tehdään 30. syyskuuta. Muut mahdolliset asiat sisälsi keskustelun, joka liittyy sisävesiliikenteiden lakkoihin, jotka vaikuttavat Saksassa. Päätettiin, että valiokunta lähde toimimaan, mutta ryhmät voivat vapaasti toimia niin kuin haluavat tässä kiistassa. Tässä raportti koordinaattoreiden kokouksesta. Se voidaan ilmeisesti hyväksyä valiokunnassa. Sitten siirrytään esityslistalla seuraavaan kohtaan. Toimialayksikön tutkimuksen esittely aiheena pitkät ja painavat ajoneuvoyhdistelmät tai jättirekat. Muistatte varmasti, että valiokunta pyysi tätä tutkimusta siksi, että on vähän epävarmuutta ja joskus valiokunnassa oikein vastustustakin siihen, että jättirekat hyväksytään liikenteeseen rajat ylittävästi laimin kuin nykydirektiivissä on mahdollista. Tämä on ollut pitkään kiistakysymys komission ja parlamentin välillä. Ja se tosiasia, että komissio on ehdottanut tätä muutosta direktiivin, joka määrittelee painon ja pituuden, antaa meille ainakin mahdollisuuden keskustella aiheesta. Joten pidemmittä puheitta pyydän ihmisiä, jotka ovat tämän tutkimuksen tehneet. Dear Davis Cleaver Pyydän esittelyä nyt maksimissaan 15 minuuttia. Olen hyvin tiukkana tässä ajan kanssa. Yksi huolistani näiden tutkimusten osalta on se, että ihmiset tulevat tänne kertomaan kantojaan ja heille annetaan tietty määrä aikaa, mutta kuitenkin ihmiset puhuvat juuri niin pitkään kun haluavat, sanovat kaiken mitä haluavat, menee siihen sitten neljä minuuttia vai tai neljä tuntia. Sir Davis ensin ja sitten neljä puhujaa. Ei vaan anteeksi. Esittelijän reaktio viisi minuuttia ja sitten muut puhujat viisi minuuttia. Ja sen jälkeen annan mahdollisuuden jäsenille keskustella. Sir Davis Cleavin nimissä kuka? Ette näytä nyt tiiriltä. No, joka tapauksessa Ja vierailijaryhmän esittelen nyt, etten unohda. Meillä on Venoin vierailijaryhmä 23 alueellista SNCFn edustajaa. Tervetuloa tänne valiokuntaan. Ironista kyllä, että olette edustamassa SNCF, kun keskustelemme jättirekoista. Mutta ehkä tämä teitä kiinnostaa. Tervetuloa joka tapauksessa. Sir Davis Cleavesin tutkimus. 15 minuuttia, olkaa hyvä. There you go. Your wish is my command. There you go, away you go. Siinä, olkaa hyvä. Niin. My name's James. Iltapäivää. Minä olen äh, James äh, ja äh, haluan esitellä nyt tämän jättirekka selvityksen. Me olemme noudatelleet tämän selvityksen rakennetta. Ensinnäkin katsauksen, kirjalliskatsauksen äh, arviointi, sitten äh, nykyiset markkinat äh, ja millainen vaikutus on jätirekoilla tieturvallisuuteen, kasvihuonekaasupäästöihin muun muassa. Ja sitten EU-politiikka, liikenneturvallisuuden mm, suhde näihin jätirekkoihin. Niin sitten kirjallisuus, jota käytiin läpi kahdeksan selvitystä. Siinä oli pitkä lista, 29 selvitystä, josta valittiin. Yritimme valita sellaiset selvitykset, jotka keskittyvät nimenomaan rakenteiden turvallisuuteen. Sillä oli hyvin laaja kattavuus. Jotkut keskittyivät tiettyihin EU-valtioihin ja yksi oli täysin kattava lopuksi me valitsimme sellaisia selvityksiä, jotka tukivat äh, jättirekkoja, jotkut eivät. Jotkut äh, selvitykset olivat sitä mieltä, että äh, tämä saattaisi, nämä jättirekat lisäisivät kustannuksia rahdin osalta, mutta koska tässä käy niin, että kustannukset vähenevät kilometritonnia kohden, mutta lisääntyvät ajoneuvokilometriä kohden. Kaikki selvitykset olivat sitä mieltä, että jättirekat johtaisivat niin anteeksi. Pyysin kyllä puhumaan ainoastaan vartin, mutta tulkeilla on hiukan nyt vaikeuksia pysyä tuossa tahdissa mukana, jos puhuisitte hiukan hitaammin. Kaikki ne selvitykset olivat sitä mieltä, että jättirekat johtaisivat siihen, että siirrytään muun muotoisista liikennemuodoista, koska tämä tonnikustannus pienenee. Siinä oltiin kuitenkin eri mieltä näistä vaikutuksista loppujen lopuksi eh, selvitys osoitti, että oso on selviä puutteita myös eh, todistus, eh, todistusaineistossa ja tämän tuloksena useimmat selvitykset ovat luonteeltaan sellaisia, että siinä ei välttämättä oteta todellisen maailman tilanteita huomioon. Kokonaisen tilanne on ollut viime aikoina aika vakaa. Kun katsotaan 2000-luvun alkua ja myös näitä seuraavia vuosia, 2007 on piikki. Tieliikennekuljetukset ovat enemmistönä 73 prosenttia ja 16 prosenttia ainoastaan raiteilla ja muut liikennemuodot sitten loput. Kuusi laajinta markkinaa. Saksa, Ranska, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Puola. 80 prosenttia EUn kokonaisluvuista ja kaikista näistä ainoastaan Saksassa sallittiin jättirekat ja tämäkin kokeilupohjalta. Norm- Tällä hetkellä ainoastaan Ruotsissa ja Suomessa on sallittu käyttää jättirekoja. Suomessa 2010 73 prosenttia Ruotsissa korkeampi ja markkinaosuus 90 prosenttia. Me näiden reikkojen kokeilu tapahtuu tällä hetkellä Saksassa, Tanskassa ja Hollannissa. 2010 mennessä osuus, jättirekojen osuus oli 3,6 prosenttia ja Tanskassa noin 450 on lukumäärä. Ja on arvioitu, että tässä mennään 600 2013 mennessä ja Saksassa aloitettiin kokeilut 2012. Tämän vuoden äh, huhtikuussa Saksassa oli erittäin vähän, 38 jättirekkaa. Ähm, Hollannin hallitus äh, aloitti äh, rajallisen kokeilun 2001 ja ainoastaan neljä yritystä osallistui siihen ja tämän jälkeen laajempi toinen kokeilu. Tällä hetkellä on kolmas kokeilu meneillään. Se alkoi 2007-2010. 196 yritystä ja 400 rekkaa osallistuivat kokeiluun. Kautta EUn on merkittäviä näkökohtia, jotka liittyvät jätirekkoihin. Nykyiset tieverkot ja liikenneverkot monissa tapauksissa on halvempaa kuljettaa raiteitse kuin te- maanteitse, mitä tulee sitten laatuun ja kattavuuteen tiever- tieverkostossa, sillä on merkitystä. Jos rajoitetaan ainoastaan moottoriteille jättirekat, silloin on vähemmän mahdollisuuksia tulla markkinoille kuin rajoittamattomassa tapauksessa. Jättirekoilla on etuna se, että tehdään pitkiä matkoja. Ja kun puhutaan sellaisista tavaroista, jotka ovat äh, suurempia, mutta ne eivät paina niinkään paljon, silloin voidaan käyttää merkittävästi äh, jättirekkoja. Suomen kokemukset osoittavat, että sitä käytetään äh, tekstiilikuljetuksiin, elintarvikkeisiin ja maataloustuotteisiin sitten ähm, eri liikennemuotojen jako, se on pysynyt melko samana viime vuosina, mutta maiden välillä tässä on eroja. Kolme äh, jäsenmaata, äh, jossa on suuri markkinaosuus, äh, Latvia, Liettua ja Viro. Itä-Euroopassa on selvästi suurempi osuus raideliikenteellä kuin muualla Ruotsi ja Suomi hyvin äh, laajat markkinaosuudet äh, raideliikenteelle 35-24 prosenttia. Näissä selvityksissä oli selviä eroja, kun puhutaan äh, liikennemuotojen siirtymästä ja erilaisia olettomu- olettamuksia oli ajatellen myös joustavuudessa ainoastaan äh, ajatellen äh, tieliikennettä, äh, tieliikennettä se suhteessa raideliikenteeseen ja vesiliikenteeseen. Ainoastaan elastisiteetti, joka liittyy tieliikenteeseen, se tarkoittaa sitä, että hinta vaikuttaa määrään. Ja tässä on myös sellaisia tekijöitä, jotka liittyvät tieliikennerahdin määrään ja rautatierahdin määrään. Täällä osoitettiin, että nämä vaihtelut eri muotojen välillä olivat 0,08 ja silloin vaihtelua ei ole kovinkaan paljon suhteessa hintaan. Ja toisaalta taas miinuspuolelle mentiin osittain ja se osoittaa, että hinta vaikuttaa merkittävästi määrään. Ei ole mitään konsensusta äh, siitä, millainen äh, hintavaikutus on. Ja äh, tämä vaikuttaa siihen, että hyvin laajasti on vaihtelua liikennemuoto siirtymissä, jos otetaan jättirekat käyttöön. Tässä oli merkittävästi nähtävistä, nähtävissä raideliikenteen osuuden väheneminen 20 prosenttia ja 10-15 prosenttia elintarvikekuljetuksissa muun muassa. Ja tämä oli Euroopan raideliikenneyhtiöiden tilaama tutkimus. On myös selvitetty, että 90 prosenttia osallistujista olivat sitä mieltä, että ähm, jättirekat eivät aiheuta mitään merkittävää liikennemuotosiirtymää. Äh, Ruotsin selvitys oli, siinä oltiin sitä mieltä, että äh, äh, se, että poistetaan jättirekat, se ei vaikuta merkittävästi siihen, että siirrytään enemmän raideliikenteeseen. Ja selvästi nähdään, että Ruotsissa oli, oltiin merkittävästi jo siirrytty. Ja tässä ei voida toimia eristyksissä täysin. Täytyy ottaa huomioon kilpailevat liikennemuodot. Jos raideliikenne on lähellä jo kapasiteettiaan, se vaikuttaa tietenkin liikennemuoto siirtymiin, jos sallitaan jättirekat. Jättirekojen käyttöönotto voisi johtaa siihen, että se vaikuttaa myös liikenteen kuljetusten hinnan muodostukseen. Ja nämä ovat asioita, joiden, joista oli hyvin vähän yksimielisyyttä näissä selvityksissä. The impact of the mode shift. Liikennemuotojen siirtymän vaikutukset. Tämä on merkittävä tekijä. Mitä tulee ulkoisiin kustannuksiin, rakennekustannukset ja eh, muut kustannukset, jotka liittyvät jättirekkojen käyttöönottoon ja eh, kustannukset, jotka liittyvät eh, kasvihuonekaasupäästöihin. Pitkän aikavälin kustannukset ajatellen tieverkostoa ja tunneleita, liikenneympyröitä, risteyksiä, parkkipaikkoja – ja myös silta parannukset vaativat oman osansa. Jättirekat tietenkin vaikuttavat teidän käyttöön ja se aiheuttaa myös lisäkustannuksia ja tämän lisäksi jättirekkojen nämä ominaisuudet vaikuttavat, ne ovat painavampia ja se saattaa myös kuluttaa enemmän tieverkostoa. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä ja usein jakaantuu kuitenkin tämä paino useammalle akselille. Yleensä niitä on seitsemän jättirekassa. Ja saattaa olla, että se vähentää sitä mahdollisuutta, että rakenne, rakenteet tai infrastruktuuri heikkenee jossakin määrin äh, tämä voidaan äh, välttää sillä tavoin, äh, miten jättirekkoja käytetään esimerkiksi siltojen osalta. Yksi mahdollinen kustannus liittyy parkkipaikkoihin ja pysähdyspaikkoihin. Rakenteet ovat hyvin erilaisia eri maissa ja sellaiset maat, Italia ja Kreikka, joissa on paljon vuoristoa, niiden pitää rajoittaa jättirekkojen käyttöaluetta. Täällä on löydetty hyvin vähän siitä tietoa, miten vaikutetaan jättirekoilla liikennevirtoihin. Esimerkiksi pidemmät matkat, ja ne on, niitä on hyvin vaikea ohittaa ja kun katsotaan nykytietoja, eh, niin tässä ei ole merkittävää vaikutusta. Sitten eh, tieliikenneturvallisuuteen vaikutukset eh, ovat merkittävät joskin määrin merkittävät ja se huonontaa turvallisuutta, kun käytetään jätirekkoja normaalirekkojen sijaan. Me emme kuitenkaan ole löytäneet siitä todisteita, että se vaikuttaisi merkittävästi tieliikenneturvallisuuteen Suomessa tai Ruotsissa ei ole osoitettu jättirekkojen käyttöönotosta aiheutunutta suurempaa tieliikenneriskiä. Useimmat selvitykset osoittavat, että voitaisiin parantaa tällä tavoin tieliikennettä, koska silloin olisi vähemmän rekkoja teillä. Silloin saataisi onnettomuuksien lukumäärä pienentyä. Sitten äh, kasvihuonekaasupäästöjen äh, arviot äh, tässä tonnimääräksi, kun käytetään jättirekkoja, ne ovat tehokkaampia, kun ajatellaan polttoainetta, jota käytetään per tavaratonni. Ja siirryttäisiin siis raideliikenteestä tielle ja silloin lisättäisiin kasvihuonekaasupäästöjä vaihtelu ja oletukset ajatellen elastiteettia, jota katsottiin aikaisemmin, sillä on hyvin erilaiset vaikutukset ajatellen kasvihuonekaasupäästöjä. <clears throat> Tässä oli 0,5-0,35, kun katsotaan CRn tutkimusta. Ja myös Hollannin hallitus on antanut omat ennusteensa ajatellen nousua kasvihuonekaasupäästöissä. Tieliikenne vasta merkittävää osaa kasvihuonekaasupäästöistä EU-ssa. Rekkojen osuus on merkittävä, kun katsotaan 20 prosenttia 90 vuoden tasolla ja kun katsotaan äh, koko vaikutusta, kokonaisvaikutusta, 0,4 prosentin vaikutus äh, verrattuna miinus 1,2, niinpä jättirekat voivat vaikuttaa suuntaan tai toiseen merkittävästi. Vaikutukset äh, kasvihuonekaasupäästöissä, niiden, ne pitäisi ottaa huomioon ja pitäisi katsoa, onko se este vai etu on myös sellaisia väitteitä, että tämä parantaisi tilannetta. On yleinen oletus, että oletus, että onnettomuuksien lukumäärä pienenisi. Täällä on merkittäviä puutteita kuitenkin selvityksessä ja tässä on erilaisia vaikutuksia, joita on äh, todettu ajatellen äh, liikennemuotosiirtymää. Äh, Saksassa ja Hollannissa on tehty näitä selvityksiä ja kokeiluja, ja niitä pitäisi tarkastella vielä lähemmin. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana puheenvuoronsa esittelijä Jörg Leichtfried. Jörg, viisi minuuttia pyydän. Thank Very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Yleensä yritän puhua englantia, mutta nyt haluan todella tulla ymmärretyksi, joten käytän saksaa. Ongelmana meillä on se, että täällä on monia ihmisiä, jotka seisovat täällä, eivätkä saa näin luuria tulkkausta varten, mutta en halua määritellä kumpaa puhutte. No voi olla, että puhun tässä niin paha Itävallan saksa, että se on vain pahempi. Do that, I think. Ajattelisin, että ennen kuin jatketaan. Pyytäisin teitä, jotka olette siellä, tulkaa istumaan näille paikoille ja jos jäseniä tulee, niin Mätjöstä tänne päin sitten jäseniä ja, ja Mätjöstä tuonne suuntaan voivat sitten muut kuulijat käyttää näitä paikkoja. Olkaa hyvä. So Tony, if you want to sit next to Matthew, you can have the guard. Tony, Matthew on viereen ja sitten Pidän vähän naurettavana sitä, että täällä on ihmisiä seisoskelemassa ja kuitenkin tyhjiä paikkoja. Mutta salivahtimestareille riippumatta siitä, mikä on poliittinen ryhmä, niin laitetaan heidät istumaan tänne jonnekin. Jörg, hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun näin tämän tutkimuksen ensi kertaa, kävin sen läpi, niin ajattelin, että no, Tämä ei ole aivan yksiselitteinen, vaan jotkut asiat puhuvat jättirekkojen puolesta, toiset taas niitä vastaan. Mutta tehtävänäni ei ollut kuitenkaan lukea tätä ainoastaan pika, pikaa, vaan aivan läpikotaisin. Ja kun ryhdyin tehtävään, niin sitten sanoin mielessäni, että onnittelut. Onnittelut niille, jotka lähtivät tähän tutkimukseen ja näin edesauttavat sitä, mitä en ole vielä tässä talossa aikaisemmin nähnyt. Eli tässä todella valmisteltiin tätä tutkimusta todella intensiivisesti. Ja näin on saatu tendensinomainen tutkimus. No, miksi nyt näin sanon? Sanon nyt tämän poliitikkona. Katsoin tätä tutkimusta ja sitä, miten se laadittiin. Se on laadittu niin, että periaatteessa jo olemassa olevat tutkimukset kerättiin yhteen ja tehtiin valikoima sitten tiettyjen tutkimusten osalta, joita sitten tarkasteltiin tarkemmin. Tässä oli kolme periaatetta, joita käytettiin. Ensinnäkin tutkimuksella piti kattaa laaja joukko aiheita, samoin Tämän tuli keskittyä EUn alueelle ja samoin tässä piti löytää tasapaino näiden jättirekkojen puolesta puhujien ja niiden vastusten välille. Tässä valittiin kahdeksan toimia 29. Mutta tasapainoa ei tässä kyllä syntynyt, koska tässä oli kuusi toimia, jotka olivat osittain näiden puolesta, osittain vastaan ja kaksi vastaan. Ja jos heti tutkimuksen alkumetreillä on tietty tendenssi tai suuntaus havaittavissa, niin silloinhan lopputuloskin tulee olemaan tämän mukainen. Entä sitten viitos EU-hun? kolme tutkimusta koskevat yleisesti EUta. Yksi tuli Australiasta. Meillä nyt ei ole samanlaisia laajoja aavikoita kuin Australiassa, täällä EUssa. Ja kolme koskivat sitten yksi UK, yksi Alankomaita, yksi Ruotsia. Joissakin maissa toimet ovat olleet jo pitkiä. No, Mielestäni tässä suuntaus oli alusta pitäen selkeä. Tavoitteena oli se, että ei niinkään anneta veronmaksajille täysin neutraalia tutkimusta, vaan tässä tehtiin nyt tutkimus, joka auttaa ainakin jonkun verran niitä, jotka puolustavat ja puoltavat tällaisia jättirekkoja, mutta ei tästä paljon hyötyä ole kyllä ollut. Meillä on tutkimus, tässä oli pohjalla vuoden 2010 tutkimus, mutta meillä on uudempia ja parempia tutkimuksia. Miksi niitä ei käytetty? Ja miksi useita kriittisiä tutkimuksia tai alan kirjallisuutta ei tässä mainita? Kuka on tehnyt nämä valinnat ja miksi? Koska ainoastaan tällä tavoin voi saada sitten tällaisia huomioita kuin tässä tutkimuksessa on. Esimerkiksi siis se, että ainoastaan siksi, että Alankomaissa ei tarvittu välttämättä suuria infrastruktuurin muutoksia, niin että tämä koskisi sitten koko Eurooppaa. Mielestäni tämä on röyhkeä sanoa näin. Ei Eurooppa ole tasaista tasamaata. 50 tonnia on otettu jo kauan sitten käyttöön. Mielestäni tässä ei kyllä toimita nyt tieteelliseltä pohjalta. Sitten jos puhutaan liikennemuotosiirtymästä ja katsotaan Alankomaita ja Ruotsia, niin siellä kuljetuksen osuus ei raideliikenteessä ole niin suuri kuin monissa muissa maissa. Eli tämäkin pitää muistaa. Ainoastaan näin voidaan tulla siihen lopputulemaan, että tämä ei juurikaan vaikuttaisi ra- raideliikenteeseen. Eli on tai joissa raideliikenteen määrä on suurempi, ja jos ne sitten ottavat käyttöön jättirekat, niin tuloshan olisi täysin erilainen. Eli tämä ei ole mikään keskimääräinen tulos, vaan ainoastaan sellaisten maiden tulos, joilla on aivan omanlainen järjestelmä. Tässä ei ole lainkaan otettu tutkimuksessa huomioon myöskään siitä, miten tämä vaikuttaisi työolosuhteisiin tai työpaikkoihin, esimerkiksi raideliikenteessä tai ylipäätään kuljetusalalla. Siihen et ole puuttunut millään muotoa. Ja lopuksi sanoisin vielä, että tämä toimeksianto on suoritettu huonosti. Lobbarit ovat olleet tässä taustalla, jättirekkojen lobbarit, enkä ole sitä mieltä, että EUn veronmaksajien rahoilla pitäisi tällaisia tutkimuksia rahoittaa. Kiitos. Kiitos. Sitten neljä asiantuntijaa, joilta pyysimme kantoja, kun tämä tutkimus oli saatu. Viisi minuuttia jokaiselle. Ensin professori Grose. Kiitoksia, hyvää päivää kaikille. Minä aion puhua äh, omaa kieltäni ranskaa. Jos haluatte käyttää kuulokkeita, olkaa hyvä. Tämä selvitys, jonka minä olen käynyt läpi, äh, siinä on äh, noudatettu ohjeita niin, että on katsottu ensinnäkin mahdollisuuksia, vaikutuksia turvallisuuteen, joita jättirekoilla on, ja toisessa osassa on katsottu laajemmin myös tulevaisuuden näkymiä. Ehkä tässä tehtävänannossa on ollut tiettyjä näkökohtia, joita kannattaa katsoa, äh, mutta Ranskassa esimerkiksi neljä vuotta sitten ministeri pyysi aivan samanlaista selvitystä ja siellä ympäristövirasto hoiti asian ja tulokset ovat aivan samat kuin tässä, joka meille on annettu. Eli teknisestä näkökulmasta jättirekat eivät aiheuta ongelmaa, äh, niin paljon ongelmia kuin voidaan kuvitella äh, ja tosiaankin kasvihuonekaasupäästöt saattavat nousta hiukan, eikä välttämättä tule vaikutuksia liikennemuotosiirtymäänkään. Mutta toinen osa, siinä puhutaan lyhyemmin, tulevaisuuden näkemistä, koska olette nähneet varmasti, että siinä tapauksessa, ettei tehdä mitään, se on ensimmäinen vaihtoehto, tai sitten avataan ovea tai avataan se aivan apposelleen nyt äh, kun teknisiä näkökohtia on katsottu, äh, niin äh, sen jälkeen tulee poliittinen näkökohta ja sen osalta sanoisin vain nopeasti, että tämän tyyppiset ajoneuvot ovat hyväksyttävissä, jos avataan Pandoran lipas omassa maassani on vähentynyt, liikenne, rahtiliikenne on vähentynyt ja jos ei enää ole mahdollisuutta lisätä raideliikenteen rahtiliikennettä, niin sitten täytyy katsoa, miten liike, tieliikenteen tuottavuutta voidaan parantaa mutta tietenkin pitää katsoa, miten tämä hyväksytään poliittisesti, sosiaalisesti. Se on meille vaikeata, koska Ranskassa minä olen puhunut teille tästä teknisestä asiakirjasta. Nyt on suositeltu, että ei tehdä yhtään mitään. Tällä hetkellä tiellä on erityyppisiä käyttäjiä ja tosiaankin jos katsotaan talousnäkökulmia, minä itse olen ekonomisti, siinä tapauksessa on tällaisen rekan käyttö eh, hyväksyttävämpää kuin eh, yksityisautojen, eh, mutta kuorma-autot eivät äänestä. Tämä on aika monimutkaista ja niinpä meidän täytyy katsoa myös sitä, että on toinenkin ongelma tässä taustalla. Se ei ole ainoastaan jätirekkojen ongelma, vaan se on ongelma siinä, että miten voidaan parantaa laadullisesti kuljetusketjua, olipa kyse äh, jättirekoista tai ei. Äh, jos äh, jättirekkojen avulla voidaan osoittaa, että tieliikenne on turvallisempi tavarakuljetuksiin, niin mikä siinä, mutta tämä kysymys on laajalti poliittinen ja tekniset näkökohdat osoittavat, mikä on mahdollista vähitellen, mutta politiikassa pitää tehdä valintoja ja tässä suhteessa minun ei tarvitse enää tätä asiaa painottaa sen pidempään. Kiitos paljon teille professori, kiitos, että piditte puheenjohtajasta kiinni. Seuraavana professori McKinnon, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Kaiken kaikkiaan mielestäni tämä tutkimus teki vaikutuksen. Tämä oli hankala tehtävä ajatellen, miten valtavasti työtä on tehty ja ajatellen, mitä tuloksia on ollut aikaisemmin käytössä. Kuitenkin tämä tehtävä oli hankala, kun pyydettiin keskittymään kustannuksiin näiden jättirekkojen osalla. Jättirekka ei mielestäni ole sopiva sanamuoto, vaan pitäisi ei, eikä puhua monsterirekoista, vaan pitkistä ja painavista pienoyhdistelmistä. Siitä, miten pitkälti yritykset voisivat muuttaa logistiikkaa, toimitusketjua, saada logistista hyötyä siitä? Ja tulisiko tästä taloudellista koesiota yhteiskuntaan? Tämä oli hankala asetelma alun perin, mutta toisin kuin esittelijä. Tämä ei ehkä kielteiseen suuntaan minun mielestäni, mutta tutkimukset, jotka ovat kaikkein perinpohjaisempia, monet, jotka ovat jääneet ulkopuolelle eivät ole tällaisia perinpohjaisia hyviä tutkimuksia. Toinen kriteeri, joka olisi pitänyt ottaa huomioon, on se, kuka sponsoroi tutkimuksen, jos on Euroopan komission tai hallituksen laittama, niin sillä pitäisi olla suurempi painoarvo kuin niiden järjestöjen, jotka ovat lobbausryhmiä, jotka ajavat yhtä tiettyä näkökantaa. Tämä on melko kattava tutkimus ajatellen, mitä rajoituksia sivumäärän osalta oli, mutta Omalta osaltani haluaisin painottaa tiettyjä aloja, joilla argumenttien voisi vahvistaa tai laajentaa vähän. Mainitsen pari seikkaa. Taloudellinen vaikutus, se vaikutti, mutta näiden ajoneuvojen taloudellisista hyödyistä voitaisiin puhua. Ei ainoastaan miten voidaan säästää, mutta miten tuotantojärjestelmiä ja jakelujärjestelmiä voidaan uudistaa. Yksityiskohtaisemmin olisi voitu puuttua myöskin siihen, miten voitaisiin vähentää liikenteen määrää ja tämä elastisuuskysymys, jota on käsitelty, on tässä tärkeä. Vaihtelu on paljon, kuten kuulimme. Valitettavasti tällä alalla on liikaa jätetty huomiota teollisuus, yritykset, jotka käyttävät näitä jakeluketjussaan, millä sektorilla on eriten vaikutuksia, niin tämä antaisi meille paljon paremman käsityksen siitä, miten paljon lisäliikennettä saattaisi syntyä. Se, miten paljon näihin yhdistelmiin lastataan, on tärkeä kysymys. Tiedämme, että on hyvin hankala arvioida näiden jättirekkojen paikkojen käyttö, jos ne teille tulisivat siksi, että meillä on hyvin vähän tiukkaa tietoa siitä, minkälainen tiheys on, kun tämä liittyy siihen, miten paljon voidaan saada sinne rekkaan lastattua painorajoitusten puitteissa. Minusta tuntuu, että jos lisää työtä tässä tarvitaan, tarvitaan lisää tietoa tieliikennekuljetusten tiheydestä. Viimeisen minuutin tai kahden aikana puhuisin vielä siitä, miten liikenne jakaantuu eri liikennemuotojen varaan. Se on keskiössä koko tässä keskustelussa ja hyvin riippuvaista niistä arvioista, joita on esitetty. Pitkälti näissä analyyseissä on arvioitu, että valinta liittyy eri liikennemuotojen kustannuksiin, eikä arvioida sitä, miten paljon arvoa annetaan palvelun laadulle, luotettavuudelle. Ja suoraan sanottuna nykyraideliikennejärjestelmä ei anna parasta mahdollista. Palvelua paranee, palvelu jatkuvasti, mutta joka tapauksessa. Vapaut, jos vapautettaisiin jättirekat ja näin voitaisiin puuttua kilpailukyky raideliikenteen osalta. Ainakin raideliikenteessä pyrittäisiin parantamaan silloin palvelua vastatoimena hintakilpailulle. Lopuksi on tärkeää huomioida, että tutkimukset, jotka suhtautuvat kaikkein myönteisimmin jättirekkoihin, ovat niitä, jotka perustuvat oikeassa maailmassa kerättyyn kokemukseen jättirekiön osalta pitäisi katsoa niitä maita Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella. Ei pitäisi jättää huomiota niitä alueita, joilla on käytetty jättirekkoja. Mikään käsittääkseni ei ole hyväksynyt ensin jättirekkoja ja sitten kääntänyt päälailleen tuon päätöksen, koska järjestelmä ei toimikaan. Näin voitaisiin sanoa, että kannattaa harkita näiden ajoneuvojen hyväksymistä ei, nyt ei pitäisi ehkä ainoastaan pohtia sitä, hyväksytäänkö ne vai ei, vaan pitäisi huolehtia siitä, että saadaan kaikkein paras mahdollinen kuljetusmahdollisuus, että lisätään tilaa, mutta ei välttämättä painovaatimuksia. Saataisiin akselirakenteesta sellainen, että se toimii eurooppalaisessa infrastruktuurissa, ettei tarvitse lähteä uudistamaan liikenneympyröitä ja muita. Eli jonkinlainen kompromissi kanta tässä varmasti olisi olemassa ja olisi hienoa, jos tutkimuksessa olisi sekin otettu esiin. Kiitos. Kiitos. Herra Primes, olkaa hyvä, Löministä, olkaa hyvä. Um, I will also be speaking Dutch, so you might, might want to... Minäkin puhun hollantia, joten ehkä haluatte kuunnella luurien kautta. Yle, yleisesti ottaen pidin hyvin mielenkiintoisena tätä tutkimusta, jossa käsitellään jättirekkojen vaikutusta. Ja hyvin selkeästi sinätetään keskeisimmät ongelmat esiin. Näistä tutkimuksista voidaan olla monenlaista mieltä, kuten kuultiin professori McKinnonin puheenvuorosta. Mutta jos ajatellaan tärkeimpiä vaikutuksia. Kuudesta vaikutuksesta pohdittiin sitä, mikä vaikutus on liikenteeseen, liikenteen sujunimiseen. Se on aina keskeinen kysymys. Kuitenkin on hyvin vaikea vetää johtopäätöksiä tuloksista Euroopan tasolla, jos ajatellaan vaikutuksia risteyksiin esimerkiksi ja miten pitkälti tällaiset jettirekat voisivat kulkea tällaiseen primääriverkoston ulkopuolelle. Ehkä se voidaan pitkälti rajoittaa niiden käyttö suurimmille teille. Ja sitten tutkittavista vaikutuksista vielä turvallisuus- ja kasvihuonekaasupäästöt ovat tärkeitä kysymyksiä, tärkeitä kysymyksiä, mutta hyvin riippuvaisia syistä. Ja miten vaikutus, minkälainen vaikutus olisi esimerkiksi liikennemuoto siirtymään. Kuten professori McKinnon jo sanoi, tieliikennekuljetusten kustannukset, tärkeä kysymys. Eli kustannushyötyanalyysit ovat hyvin tärkeitä. Ja se jäi vähän puuttumaan tällainen objektiivinen arvio eri vaikutuksista tästä tutkimuksesta minun mielestäni. Kirjallisuustutkimukset, jotka on käytössä, niin keskeisimmät niistä on varmasti tässä käsitelty. Mutta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistynä kuningaskunta on katsottu tässä parikin kertaa, mutta Ranska, Saksa, Espanja, muut suuremmat maat jäivät tässä ilman huomiota. Tämä synnyttää varmasti vähän epätasapainoa. Aivan yleisesti ottaen, kuten jo aikaisemmin sanoin, analysoiminen on varmasti hyvä, mutta Objektiivisuus on tässä hankalasti aikaansaatavissa, kun ei oikein tiedetä, mitkä tekijät tässä vaikuttavat talouteen ja yhteiskuntaan kaiken kaikkiaan. Toinen mielenkiintoinen skenaario on tällainen ikään kuin käytävä ajatus, kun maat voivat sallia esimerkiksi jättirekat omalle alueelle, niin antavat niiden kulkea rajojen yli, niin asetuksin, asetuksen puitteissa voitaisiin puhua yhden rajan ylittämisestä. No miksei laajennettaisi tätä sitten? Teoreettisen tutkimuksen tekeminen on tärkeää, mutta käytännössä pitäisi päästä tutkimaan paremmin ja näkemään, onko suuria vaikutuksia todella odotettavissa. Tämä ehkä voisi tuoda vähän lisää koko tähän tilanteeseen. Kiitos. in London. Keith, five minutes, please. Seuraava puhuja, Keith Pykänen, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää iltapäivää. Ensinnäkin yleisnäkemys tästä tutkimuksesta. Sanoisin, että tutkimus on hyödyllinen, kun katsotaan tutkimustuloksia ja eri vaikutuksia, joita jätirekoilla voi olla, mutta tämä ei ole kuitenkaan täysin kattava. Ja sitten toiseksi uskon, että valitettavasti päätelmät ja tiettyjen skenaarioiden valinta ei täysin heijastele niitä tilanteita, joita pääraportissa totesiin. Ja kolmanneksi toteaisin, että se mitä nyt vaaditaan politiikan tekoon on paljon yksityiskohtaisempaa tietoa ja näyttöön perustuvaa tietoa siitä, miksi erot tutkimusten välillä ovat näin erilaisia. Niin tässä olemme kuulleet myös myönteisistä puolista tässä raportissa. Niistä totesin ensinnäkin, että tässä tuodaan hyvin esiin merkittävä ero tämän elastisuuden ja liikennemuotosiirtymien, siis ulkoisen elastisuuden ja sitten sisäisen elastisuuden välillä. Ja e, sisäinen elastisuus voi vaikuttaa esimerkiksi varastoihin ja muihin tärkeisiin asioihin ja näin ajo kilometreihin ja ne ovat tärkeitä, kun pyrimme ymmärtämään ympäristö- ja tieturvallisuusnäkökohtia. Mielestäni tässä raportin toiminut hyvin ja samoin tässä on tuotu hyvin esille eri tulokset koskien esimerkiksi tieliikennettä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Mutta kun katsotaan sitten tutkimuksen heikkouksia mielestäni, niin olen löytänyt niitä muutaman ja ottaisin näistä tärkeimmät esiin. Ensinnäkin lastaustekijä. Tämä on yksi tärkeitä tekijöitä siinä, kun katsotaan, miten tämä vaikuttaa. Ja samoin se, miten katsotaan jättirekkojen käyttöä verrattuna perinteisiin rekkoihin – Eli tässä on jo nyt puutteita. Ja tämä voi olla kriittistä ja äärimmäisen tärkeää, kun katsotaan tieliikenneriskejä ja ympäristötekijöitä. Sitten logistiikkaketjun sisäiset muutokset ja tonnikilometrikustannukset ja ajoneuvokohtaiset kilometrit. Tätä täytyy katsoa tarkemmin. Nämä rekat matkustavat pidempiä matkoja. Ja on jo tutkimuksia, jotka, joita on tehty esimerkiksi elintarvikkeiden osalta. Tämä pitäisi ottaa myös huomioon. Ja kolmas kysymys koskee sitä, miten tämä verkko vaikuttaa ei pelkästään taloudellisesti, vaan esimerkiksi ympäristönäkökohdat huomioon ottaen ja ulkoiset ja sisäiset kustannukset huomioon ottaen. Ja miesten tutkimuksesta puuttuu se, että eri tutkimusten pitää tehdä ero niiden operaattoreiden välillä, jotka toimivat omien tarkoitusperien mukaisesti ja toisten operaattoreiden välillä. Tässä käyttömalleissa on valtaisia eroja. Tämä pitää ottaa tutkimuksessa huomioon. Tämä elastisuus on mainittu, se on hyvin tärkeää. Ja kun katsotaan tapaustutkimusta, on tärkeää, että meidän täytyy tarkastella hyvin paljon syvällisemmin. Ruotsalaisessa tutkimuksessa käytettiin kymmenen vuoden ajanjaksoja, joissa pitkien ja painavien ajoneuvosysteemien osalta ei ollut muutoksia, kun taas 90-luvulla oli selkeä ero, kun katsottiin liikennemuoto siirtymää raiteille. Eli tässäkin on asioita pitää tarkastella syvällisemmin. Ja vielä lopuksi, olen puheeni lopussa puheenjohtaja. Kun katsotaan, miksi erot ovat niin suuria, miksi konsensusta ei löydy, niin täytyy katsoa esimerkiksi teknisiä tuloksia. Meidän täytyy muistaa, että kustannussäästö sisäisesti operaattorille ei ole sama kuin kokonaiskustannushyöty, jos otetaan huomioon ympäristömuutokset ja muut. Eli sisäisten kustannusten minimointi koko yhteiskunnalle on tässä keskiössä. Ja Uskon, että emme pääse asiassa eteenpäin ennen kuin meillä on kunnolliset puitteet, jotka käsittelevät sekä ulkoisia kustannuksia että liikennemuutossiirtymää. Ja ennen tätä on hankala löytää teknisesti hyväksyttävissä olevaa ja yleisön hyväksyvää ratkaisua. Paljon kiitoksia. Nyt jäsenet, tässä on puhuja lista. Voitte pyytää vielä puheenvuoroa. Mr. Mrs. Meissner, Mrs. Lichtenberger, Mr riquet Mr Ertug, Mr bennion Mr Cock, Mr krahmer. Okei. End of. Selvä. Tämän jälkeen ei sitten pyydetä enää puheenvuoroa kolmen vartin kuluttua. Kaksi minuuttia per nuppi ja sitten vastaukset. Jäsenet, kello käy. Muistakaa. Edustaja Grosch, olkaa hyvä. No, Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Tutkimuksen arviointihan on meillä poliitikoilla aina suhteessa siihen, mitä olettamuksia odotuksia kohdistuu tulokseen, joten jokainen voi tehdä kaikkensa nyt tämän tuloksen kanssa ja sitten on vielä niin, että poliittisen verenpaineen mukaan sitten kannat muuttuvat vielä subjektiivisemmaksi. No, tätä keskustelua on käyty useat kerrat. Ja muistan, että mielestäni aikoinaan me teimme hyvän ehdotuksen. Sanoimme, että maiden välinen ero on liian suuri ja siksi on hyvin hankalaa löytää yhteiset säännöt Euroopan tasolla. Toiseksi ne kysymykset, jotka liittyvät siihen käyttöön ja hyötyyn, mitä voidaan ajatella, vaikea ajatella, että yritykset ostavat huomenna heti jättirekkoja, jos ei ole laskettu, onko se kiinnostavaa, taloudellisesti kiinnostavaa. Ja vielä rautateitä ei saada tehokkaammaksi sitä kautta, että jarrutetaan muita liikennemuotoja. Sekin on todettava. Mehän pyrimme auttamaan rautateitä, mutta jos maat eivät investoi lisää rautatieinfrastruktuuriin, vaan investoivat maanteihin, niin silloin on ymmärrettävä, missä tilanteessa elämme. Siksi lähtökohta, joka yhdessä sovittiin Aila Senderin mietinnön yhteydessä, on se, että julkinen puoli maksaa ympäristövaikutukset, terveysvaikutukset, turvallisuuden ja infrastruktuurin. Ja maakohtaisesti, aluekohtaisesti on arvioitava näitä tekijöitä ja sitten saada jotain johdonmukaista aikaiseksi. Tämän pitäisi olla lähtökohtana objektiiviselle keskustelulle tulevaisuudessa ja siksi toivon, toivon hyvä kollega, että vaalien jälkeen omassa maassa myöskin voidaan keskustella ihan rauhassa tästä mietinnöstä. Kiitos. Uh, elections. Mr. Al- niin, vaalit. Edustaja Alka Rauen, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset johdannoista. Olen enemmän Lightfriedin linjoilla ja voin ajatella, että näiden tietojen ja tutkimusten pohjalta voidaan tulla vähän eri johtopäätökseen. Erityisesti er hintajouston osalta. Jos ajatellaan, onko parempi, että muutaman pienen rekan tilalla on yksi suuri, onko se parempi tiellä. Ja, ja sitten kuljetusalan osalta tilannekaan sellainen, että näin saadaan houkuteltua lisää kuljetuksia teille muista liikennemuodoista. On ajateltava, minkälainen vaikutus onnettomuuksien yhteydessä on tällaisella painavalla jättirekalla. Onkaan tutkimuksessa riittävästi pohdittu sitä, miten ulkoiset kustannukset vaikuttavat onnettomuuksien osalta, esimerkiksi kustannukset, joita syntyy infrastruktuurisopeuttamisen kautta esimerkiksi. Lopulta kysymys on melko yksinkertainen. Haluammeko teille vielä lisää kuljetuksia? Vai haluammeko ajaa sellaista politiikkaa, jossa todella tuetaan vaihtoehtoa? Ajattelen tässä sisävesiliikennettä ja rautatieliikennettä. Näinhän ranskalainen asiantuntijamme myös painotti hyvin painokkaasti. Sitten kuljetus 2050, liikenne 2050 valkoinen kirja. Komissio erityisesti on puhunut siitä, että tehokkaasti huolehditaan liikennemuoto siirtymästä pois maantiekuljetuksista ja halutaan ainakin pitkän matkan kuljetukset raideliikenteen kuljetukseksi. Nyt kuitenkin vaikuttaa vähän siltä, että lähdette eri suuntaan, eli missä määrin tämä nyt noudattelee tuon valkoisen kirjan ajatuksia ja tavoitteita. Kiitos. Kiitos. Edustaja Benjon, liberaalit. Messner on lähtenyt. Firstly on safety. Ensinnäkin turvallisuudesta. Tämän selvityksen mukaan se paranisi kaiken kaikkiaan minä haluaisin tietää, miten sitä mitataan. Onko kyse, kyseessä onnettomuuksien lukumäärä eikä uhrien lukumäärä, koska tässä sanotaan, että tulee enemmän ö, vakavia onnettomuuksia, mutta vähemmän lukumäärällisesti. Miten nämä kaksi tekijää tulevat yhteen niin, että saadaan kokonaiskuva? Sitten ö, hiilidioksidipäästöt. Tässä haluaisin tietää, miten tämä liikennemuotosiirtymä vaikuttaa asiaan. Muutkin ottavat esiin. Raideliikenne on noin 30 prosenttia vähemmän hiilidioksidiriippuvaista. Miten katsotaan liikennemuotosiirtymää tässä. Ja mitä tulee sitten erilaisiin käyttöalueisiin, Löövenin edustaja puhui tästä, moottoritiet, maaseututiet, varmasti tulos on aivan erilainen, jos jätirekat hyväksytään tiettyihin käytäviin, jotka ovat jo infrastruktuuristandardien mukaiset, eh, enemmän kuin toisinpäin, ja sanotaan, että ne kielletään tietyiltä alueilta, eh, esimerkiksi ajatellen painorajoituksia, ja samalta pohjalta tässä otettiin eh, esiin myös äh, sellaiset äh, kustannusnousut, joita ei voida määritellä. Tämä tietenkin riippuu mallista. Jos yleisesti hyväksytään jättirekat, niin varmasti tarvitaan valtavasti pääomia. Ja sitten lopuksi kysyisin vielä, kun katsotaan sitä, miten jäsenvaltioiden on vaikea löytää verovaroja riittävästi tällä hetkellä nykyisiä tehtäviä hoitaakseen nämä suuret investointivaatimukset, joita tämä asettaa jäsenvaltioille, minkälaisen ajan kuluessa niiden pitäisi hoitaa nämä investoinnit? Edustaja Lichtenberger, kaksi minuuttia pyydän. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Kun viime kerralla keskustelimme aiheesta ja tutkimuksista, niin tuolloinkin sanottiin, että pelkästään liiketaloudellisten kustannusten lisäksi pitää muistaa, että myös kansantaloudellisilla laskelmilla on roolinsa. Totta kai Alankoma- Alan- Alankojen tilanne on erilainen kuin äh, vuoristoalueiden. Mutta se, että nämä tekijät on jätetty täysin ulkopuolelle, on täysin hyväksymättömissä. Kun arvioidaan uutta liikennemallia, niin on välttämätöntä ottaa huomioon ei pelkästään tiettyjä toimintaan liittyviä kustannuksia, vaan myös koko yhteiskuntaan liittyvät kustannukset. Tässä kun katsotaan nyt sitten siltoja ja parkkipaikkoja ja liikenneympyröitä, no missä tässä liikutaan? Jos katson tässä vuoristoalueita, niin en todellakaan tiedä, miten tämä kaikki kustannetaan. Tämä tutkimus sisältää suuria, suuria aukkoja. Kansantaloudelliset kustannukset pelkästään liittyen infrastruktuuriin, mutta myös raideliikenteen edistämiseen, joka jää osittain käyttämättä, koska kilpailuetu tieliikenteen hyväksi. Menetetään. Tämä kaikki on jäänyt, tässä, jäänyt tämän ulkopuolelle. Jotkut kysymykset todella häiritsivät minua ja jotkut olivat varsin rohkeita. Tässä katsottiin pistokokein omaisesti seurauksia, joita jättirekoilla on, vaikka tässä otettiin huomioon vain kolme maata, ja mielestäni tämä ei ole todellakaan tieteellistä. Sitten kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, siihen meillä on komission mallit, ja niiden täytyy olla mukana myös, kun katsotaan tätä kysymystä. Minulla olisi tähän vielä paljon sanottavaa. Mr. K., Dominic. Kiitos, Dominik Rikki. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää selvityksen tekijöitä ja sanoisin äh, mitä tahansa äh, tutkitaan, äh, niin muistuttaisin kolmesta seikasta. Ensinnäkin hyvin vaikeata on tehdä päätöksiä ajatellen koko Eurooppaa, koska maantieteelliset, väestölliset olosuhteet ovat hyvin erilaiset. Ruotsi ei ole Belgia, eivätkä muutkaan vastaa toisiaan. Ja sitten äh, täällä on äh, tietenkin myönteinen vaikutus äh, taloudellisesti, koska painoa tulee lisää yhteen liikennevälineeseen ja totta kai tällä tavoin siirtyy enemmän liikennettä teille ei tästä kannata keskustellakaan. Minulla on mielenkiintoisia lukuja Ruotsista ja siellä on saatu yli 80 prosenttia teille tätä kautta. E, sitten sosiopoliittinen vaikutus niin äh, kuluminen, teiden kuluminen, se on tietenkin yksi kysymys. Äh, pitää sopeuttaa infrastruktuurit, äh, parkkipaikat ja niin edelleen. Ja sitten kuormautajien mm, onnittomuudet. Tässä voidaan sanoa, että niiden uhrimäärä on paljon suurempi kuin nämä pienautoilla. Ei tässä voida vähentää kyllä onnettomuuksien määrää lopputulemana on se, että ei ole mitään objektiivista lopputulosta, on ainoastaan subjektiivisia näkemyksiä. Jos katsotaan nyt taloudellisesti asiaa, niin toivotaan näitä äh, äh, rekkoja, mutta jos katsotaan muista näkökulmista, niin kannattaa tarkastella tätä hyvin tiukasti vielä. Mr. Ertug, two minutes, siis, Kiitos edustaja Herta. Kiitos puheenjohtaja kollegat. En tiedä, vaikka tällainen leikkaa liimaa teksti olla oikeastaan tutkimus, mutta olisi ehkä hyvä muistaa, kuka on antanut tämän tehtävän ja mitä kriteereitä on käytetty, kun on etsitty näitä asiantuntijoita. Tähän haluaisin vastauksen ja myöskin sisällöistä, ja osittain nämä on mainittu. Professori McKinnon sanoi, että tietoa ei ole riittävästi. Siksi en tästä aiheesta tänään keskustellaan, kun Euroopan komissio on jättänyt tekemättä vaikutusten arvioinnin tästä aiheesta. Herra McKinnon sanoi myös, että pitää parantaa palvelua raideliikenteen osalta. On pyritty siihen valkoisessa kirjassa esimerkiksi. Se olisi tarpeen. Ja haluaisin ihan suoraan sanoa, että tässä tutkimuksessa ihan alusta lähtien otetaan olettamus pohjaksi, että tieliikenteestä pidetään kiinni. Tiedetään, että ei ole olemassa ainoastaan tieliikennettä. Jos kaikki muut vaihtoehdot laskettaisiin mukaan, niin on aivan selkeää, että saadaan liikennemuoto siirtymä. Tiedämme, että jos kustannukset tiellä kustistuisivat 15-30 prosenttia, niin ihan selvää, että liikennemuoto siirtymään tapahtuu. Tutkimus vuodelta 2011, kaikki tunnette sen, mutta se on tässä tutkimuksessa mainittu ihan sieltä loppupäästä. Kaksi minuuttia menee nopeasti puheajasta, mutta haluaisin puhua kustannuksista kuitenkin. Saksassa yksinomaan arvioidaan 11 miljardia siltoja varten ainoastaan Itävallassa 5,4 miljardia euroa Puolassa. Puolan ministeriö ja tätä tutkimusta ei siteerata teidän tutkimuksessanne. Sielläkin suhtaudutaan hyvin kriittisesti. Ja haluaisin sanoa vielä yhden asian, hyvät kollegat. Tietenkin tällä on tietyt vaikutukset. Tieliikenteestä tulee vielä edullisempaa ja yhä vähemmän kuljetetaan muiden muotojen kautta. Kaikki muut liikennemuodot siis kallistuvat suhteessa. Ja yksi virke vielä pyydän, herra puheenjohtaja jos nämä jätti rekat otettaisiin käyttöön, niin tämä on myöskin haitaksi PK-yrittäjille, hyvät kollegat. Me tiedämme varsin hyvin, mitkä yritykset hyötyvät tästä muutoksesta. Kaikkein suurimmat PK-yrityksillä ei ole edes varaa tähän, eivätkä selviäisi kilpailussa. Siksi pyytäisin, että hylkäämme tämän tutkimuksen ja saamme sen takaisin parannetussa muodossa. Kiitos. Sitä kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän aluksi herra Stieria. Ei tämä tutkimus nyt aivan näin väärän ymmärrettävissä ole kuin täällä nyt on annettu olettaa. Puuttuisin vielä siihen, mitä professori McKinnon sanoi, mistä tässä oikeastaan puhumme. Pitkä rekka ei ole aina pitkä rekka. Puhutaanko 50 tonnista, 40 tonnista vai 45 tonnista? Silloinhan kaikki tunneli, silta ja muut kysymykset eivät ole enää oleellisia, koska paino laskeli. Mistä ajoneuvosta tässä nyt on todella kyse? Sitten ajoneuvomalli. Haluaisin uuden mallin tähän ajoneuvot, joissa on videojärjestelmät, uudenlaiset jarrutusjärjestelmät. Tässä uusissa ajoneuvoissa on järjestelmiä, joita vanhoissa ei saa enää olla. Ja tämä taas tekee jostakin asioista epärelevantteja. Erfurtissa on tehty tutkimus ja pyytäisin herra Leichtfriedia lukemaan sen. Ehkä tulette sitten toisenlaisen lopputuloksen. Itse pikemminkin puolan tällaisia jättirekkoja. Totta kai tässä tätä toissijaisuusperiaate huomioon. Ah, two minutes, Michael. Yeah. Kramer, kaksi minuuttia. Ainoa myönteinen seikka tutkimuksessa on se, että sanotaan, että tutkimustulokset eivät ole selviä akselipainon päästöjen kustannusten osalta, riippuen siitä, mistä tutkimus tulee, mikä passaa yhdelle sopii yksi toiselle toinen ja näin otetaan kantaa. Siksi tämä tutkimus ei auta meitä eteenpäin. Tässä on vajeita, niitä ei mainita. Jättirekat sopivat ainoastaan pitkiä kuljetuksia varten, 40 prosenttia Yhdysvalloissa 60 prosenttia Euroopassa. Nyt kuvitellaan, että heikennetään raideliikennettä ja sitten siellä joudutaan jotain tekemään. Näin ei oteta huomioon realiteetteja. Mutta nähdään, mihin suuntaan tässä mennään? Verrataan infrastruktuuria Ruotsin ja Suomen välillä – siellä on valmistauduttu vuosikymmenten ajan jo näitä varten. Infrastruktuurin muutoksia ei tarvita, mutta meillä tarvitaan, koska tämä olisi meillä jotain uutta. Ja Saksassa voin sanoa, että Leverkusenissa esimerkiksi suljetaan tai vahvistetaan, suljetaan siltoja, koska niitä ei voida korjata. Ja sitten halutaan vielä painavempia ajoneuvoja ja pitäisi vahvistaa näitä siltoja entisestään. Tähän ei riitä rahaa, tämä on aivan hullua. Kustannuksista on jo puhuttu tähän suuntaan ei saada ylipäätään lähteä. Minusta tässä tutkimuksessa nyt puuttuu yhdysvaltalainen tutkimus. 45 prosenttia rautateiltä teille. Tämä on aivan ristiriidassa nyt kaikkien EUn tavoitteiden kanssa. Tiedämme, että 50 prosenttia pitkistä kuljetuksista ovat sellaisia, että ei ole lastattu ihan täyteen ja sitten sanotaan, että kaikki rekat ovat täynnä. Kolme tulee kaksi. Eihän tämä ole mahdollista. Ei tämä ole ihan matemaattista ainoastaan. Pitää katsoa käytännössä, miltä tilanne näyttää. Ihan viimeinen seikka. Totta kai infrastruktuuria on muutettava. Eihän jokainen siltä tarvitse sitä, mutta kaikki liittymät, risteykset, mutkat, niihin pitää puuttua. Ja kuten edustaja Ertuk sanoi, tiettyjen yritysten osalta tämä on aivan sopivaa. Näin ainoastaan hyödyt, hyödynnetään suuryrityksiä eikä oteta huomioon muita kustannuksia, yhteiskunnallisia kustannuksia. Kiitos. Kiitos Michael. Kello kääntiin myös puheenjohtajan osalta. Minunkin kantani tähän yksi asia, joka on selvästi tullut esiin tässä keskustelussa ja tämän tutkimuksen kautta. Tässä katsotaan paljon taloudellisia kysymyksiä, kuljetusalan talouskysymyksiä tässä on tämä linja, että jos vähennetään tieliikennekuljetusten hintaa, niin tämä saisi vauhdittaa rautateitä kilpailukykyisemmäksi. No ihan suoraan sanottuna nyt tuossa eletään ihan nyt toisella planeetalla. Täällä valiokunnassa on haluttu kehittää erityisesti rautatiekuljetuksia. Ongelmana tässä on se, että jos lähdetään nyt jättirekkojen suurten rekkojen, miksi niitä halutaankin kutsua tielle, niin oikeastaan vääristetään markkinoita ja vaikeutetaan raideliikenteen tilannetta. Kyllä minä voin kritisoida raideliikennettä, siellä vastustetaan uudistuksia. Sen olen ymmärtänyt. Kyllä, asennemuutosta tarvitaan rautateillä. Olen ihan samaa mieltä, mutta jos tälle tielle nyt lähdetään, niin silloin kyllä tapetaan täysin ratatiekuljetukset ikuiseksi ajoiksi, ei siitä iskusta enää selvitä. En minä eniten pelkää, jos hyväksytään tietyn painoiset tai pituiset jättirekat, niin minä pelkään, että seuraavaksi päästään tuoden 60 tonnin rekkaan ja sitten 72 tonnin. Ja kaikki argumentit, joita nyt esitetään, esitetään uudestaan silloin kun puhutaan siitä, miksi painoa voidaan vain lisätä ja lisätä. Yksi asia on mielestäni tässä todella silmin pistävä. Miksi tätä nyt ajetaan? Siksi, että tieliikennekuljetukset muuttuvat edullisemmaksi. No, tämä ei ole mitenkään nyt liikennepolitiikkamme keskeisin seikka. Kuten edustaja Lichtenberger sanoi, tässä on sosiaalisiakin vaikutuksia, eikä niitä voi jättää täysin huomiotta sitä varten, että tieliikennekuljetukset halvenisivat tätä kautta. No joka tapauksessa palaan puhujalistaan. Ei vaan vastauksiin. James, jos haluat vastata ja sitten arvioille vielä pari minuuttia, viisi minuuttia, James, tästä tutkimuksesta ja sitten pari minuuttia jokaiselle arvioijalle. Ei ole pakko sanoa, mutta demokratian nimissä teillekin on näyttävä mahdollisuus. James ensin. Obviously there's Selvä. No, mielipiteitä tuli koko joukko ja yritän nyt vastata minulle suoraan esitettyihin kysymyksiin. Tässä kysyttiin, miten turvallisuutta mitataan. Onko kyseessä ainoastaan pienempi uhrien määrä? Ei, me katsomme tässä taloudellista puolta ja niitä kustannuksia, joita liittyy kuolonuhreihin ja onnettomuuksiin ja katsotaan myös todennäköisyyttä, joka on nyt muuksi liittyy, ei pelkästään kuolonuhreja. Ja se, miksi tässä ajatellaan, että tässä olisi hyötyä turvallisuudelle, on, että olemassa olevan näytön perusteella näyttää siltä, että onnettomuudet saattavat olla vakavampi, mutta niitä tapahtuisi harvemmin. Miten sitten infrastruktuurin korjaamiseen löydetään varat? Hallitukset joutuvat käyttämään valtaisesti varoja. No, tähän on erilaisia mekanismeja. Tiedän, että Ruotsissa kustannukset on katettu moottoriteiden käyttömaksuilla, korkeammilla maksuilla ja Alankomaiden testissä olettama oli se, että oltiin valmiita maksamaan pelkästään parkkipaikoista ja tämän kaltaisista julkisilla ja muut tulisivat tienkäyttäjien taskusta. Mitäs muuta tässä sitten olikaan? Meiltä kysyttiin, jättimmekö tässä julkiset kustannukset syrjään ja katsoimmeko ainoastaan kuljetusten ja itse teollisuuden alan kustannuksia. Näin ei todellakaan ollut ainakaan pyrkimyksenä tutkimuksessa, vaan ei tällaisessa tutkimuksessa voida jättää mahdollisia julkisia kustannuksia huomiotta, vaan pyritään yhdistämään erilaisia tekijöitä, kuten infrastruktuuri- ja ympäristötekijät. On kuitenkin selvää, että on paljon epävarmuutta näissä asioissa, eikä tutkimus pyri sanomaan, että mihinkään olisi yksinkertaisia selkeitä vastauksia. Olemassa olevan näytön perusteella, joka valitettavasti rajoittuu ainoastaan joihinkin Euroopan maihin. Eihän Eurooppa ole pannukakku, niin kuin sanot, puhuitte, mutta tässä pitää kuitenkin katsoa niitä maita, joissa tätä on jo tehty ja tämä rajoittuu Pohjois-Eurooppaan. Ja näyttää siltä, että etuja voisi olla, mutta tarvitaan enemmän vaikutusten arviointia. Eikä olisi järkevää mennä eteenpäin pelkästään nykynäytön perusteella, vaan tarvitaan lisätietoa. Meitä syytettiin yksipuolisuudesta. En usko, että näin on. Puolustaudun tältä. Itse en vastusta tai kannata näitä rekkoja. En ole varma, paljonko nyt muita kysymyksiä tuli. Kommentteja tuli valtavasti. Kommentti ilman mikrofonia. Lisää kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Niin, yhteiskunnalliset näkökohdat. Kasvihuonekaasupäästöt. No, niitä voidaan arvioida, mutta tämä ei ole mitään eksaktia tiedettä. Yksi jäsen taisi puhua siitä, että jos millään muotoa siirrytään raideliikenteestä tieliikenteeseen, tavoitteeseen, niin nämä päästöt kasvavat, mutta tutkimus tekee selväksi, että syy siihen, miksi nämä kaasupäästöt vähenisivät, olisi se, että rekkojen, rekkakohtaiset määrät vähenisivät. Niin konsensusta ei asiasta ole. Sorry, I, I'm, I can't hear what the is saying. Puhuja ei valitettavasti hänkään kuule kommentteja, joita esitetään mikrofonin ulkopuolelta. Taidan päättää puheenvuoron tähän. Selvä, kiitos. Sitten kaksi minuuttia arvioille. Professori Grosse ensin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä olemme tyypillisesti tilanteessa, jossa pitää suhtautua skitsofreenisesti. Hiukan muutama esimerkki Ranskasta, jos lisätään nopeutta, sillä on vaikutuksia, jotka vaikuttavat kuolonuhrien määrään, mutta onneksi hallitus ei mene siihen suuntaan, että lisättäisiin nopeuksia. Ja sitten tavarakuljetukset liikenteessä tieliikenteen puolta ja samoin kuin raideliikenteen puolta että Tavarat ovat jo tieliikenteessä, ovat siellä pitkään ja siirtymä raideliikenteeseen, vaikka se olisi olemassa, se on hyvin vaatimatonta. Tämä johtuu siitä, että tavarat menevät tiellä ja näin tulee olemaan pitkään ja tällä tavoin minä olen tieliikenteen puolella olen sen puolella, että meillä olisi Saksan tyylinen järjestelmä ja myös turvallisuus, jota, jota katsotaan mm, jättirekkojen osalta. Tällä tavoin nämä kuljettajat tietävät paljon enemmän siitä, mitä tapahtuu takana ja edessä. Tuottavuus, siinä ei välttämättä puhuta samalla tavoin nopeudesta kuin suuruudesta. Ja tällä tavoin nämä ovat niitä tekijöitä, joita pitää tarkastella. Meidän pitää mennä eteenpäin ajatellen turvallisuutta, kuormantojen turvallisuutta. Sitä voidaan merkittävästi parantaa. Yhdysvallat, Chile, siellä esimerkiksi painovalvonta hoitetaan suoraan tiellä ja minun mielestäni nämä ovat asioita, joita tarvitsemme myös. Minä pidän tieliikenteestä tavarakuljetuksissa. Thank you, professor Kiitos, professori McKinnon. Kysymys, joka tulee asettaa, on se, entä kaikki ne yritykset, suuri osa Euroopan teollisuutta, joille ei ole mahdollista tehdä päätöksiä liikennemuodosta ajatellen maantieteellisiä kysymyksiä. Esimerkiksi nämä yritykset joutuvat käyttämään tieliikennettä. He eivät voi parantaa olosuhteita aina liikennemuotonsa osalta. Kuljetusmarkkinat Euroopassa kaiken kaikkiaan. Paljon on kuljetettavaa, mikä ei koskaan siirry raideliikenteelle. Ja juuri tämä oikea-aikainen kuljetus esimerkiksi. Jos ajatellaan nyt, miten paljon rajoituksia. Ne eivät liity niinkään painoon, vaan enemmänkin tilaan. Tutkimukset, joita on arvioitu, ovat kaikki tutkimuksia, joissa katsotaan erilaisia vaihtoehtoja. Valitettavasti tässä keskustelussa on keskitetty 60 tonnin rekkaan. Oletetaan, että painon pitää lisääntyä. Ei sen tarvitse teollisuudelle olisi hyötyä siitä, että paino ei edes lisääntyisi, mutta saitaisiin kuutiometrejä kapasiteettia. Sillä olisi etua myös infrastruktuurin osalta. Näin ei tarvitsisi vahvistaa teitä tai siltoja, koska nämä rekat eivät olisi painavampia. Toinen seikka, joka tulee sinne, on se, miten saadaan käyttöön näitä ajoneuvoja. Telemaattisin keinoin voidaan saada hyötyä, voitaisiin selvittää, mille teille nämä ajoneuvot voidaan päästä ja näin rajoitettaisiin vaikutuksia infrastruktuuriin. Tässä pitää ajatella vähän luovemmin vain. Kun tästä umpikujasta varmasti voidaan päästä eroon, niin kuin katsotaan vain yhdenlaista ajoneuvoa ja ajetaan raideliikenteen intressiä, niin ratkaisuja ei koskaan löydetä. Kiitos edustaja Bremes. Ilman mikrofonia. Ja, als... Uh niin muutama yleinen huomio vielä. Hyvin epätodennäköistä, että lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä kysyntä laskee kuljetusten osalta. Siksi on tärkeää, että kaikki kuljetusmuodot pyrkivät saamaan tuottavuuden mahdollisimman korkealle tasolle myös raideliikenne, sisävesiliikenne – Nämä jättirekat ovat yksi mahdollisuus, tieliikenteessä muita mahdollisuuksia on, mutta raideliikenteen ja sisävesiliikenteen osalta on myös käytettävä kaikki mahdollisuudet, jotta voidaan vastata kasvaviin, kasvavaan kysyntään. Tämä oli se ajatus, jonka halusin lopuksi antaa vielä teille mukana. Kiitos. Kiitos. Herra Bukan, viimeinen puhuja. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia. Aivan lyhyesti kolme seikkaa. Minä olen myös liikenneekonomisti. Yritän kyllä puhua ihan maallikkonakin. Hyvin korkeat ulkoiset kustannukset ja siitä syystä, jos vähennetään sisäisiä kustannuksia, silloin siitä saadaan enemmän irti ja silloin nousee kokonaissosiaalinen kustannus. Tässä vain kysymys, joka mainittiin, on tärkeää, viedä tämä läpi myös ähm, silloin, kun päätöksiä tehdään. Ja sitten toinen seikka, ähm, määrä tai äh, paino ja koko. Me puhumme äh, volyymista, sitä tarvittaisiin lisää, mutta tässä on ongelma. Tässä on äh, ongelma, jos suosite, suunnitellaan ojanneuvo, joka on volyymiltaan hyvä, silloin se on periaatteessa väärin, koska siinä on tietyt painorajoitukset. Niinpä meidän täytyy muuttaa sitä myös, jotta se sopisi. Ja silloin tulee jatkuvasti painetta kummaltakin puolelta ja se pitää hoitaa. Ja lopuksi vielä yksi seikka. Tässä on asia, jota ei ole juurikaan mainittu, erittäin suosittua Euroopassa, eli hinta arvioidaan sen perusteella nämä vakavat kysymykset, jos olemme sitä mieltä, että vähennämme operaattorien sisäisiä kustannuksia ja sitten se hoidetaan niin, että muut tahot maksavat. Se on yhä suositumpaa Euroopassa. On tärkeää, että tätäkin mietittäisiin näissä tutkimuksissa. Ja minä itse esitin tämän myös omassa arviossani. Nämä asiat pitää ymmärtää ja ne pitää tuoda esiin. Myös ulkoiset kustannukset pitää tuoda sisäiseen kustannukseen, jos halutaan saada aikaan tehokasta päätöksentekoa. Paljon kiitoksia esittelijä. Lopuksi. Kiitos puheenjohtaja. Keskustelu oli todella mielenkiintoista. Nyt voinkin käyttää englantia, kun asia ei ole enää niin monimutkainen. Pyydän anteeksi käyttämäni kieltä tässä alussa, mutta kyllä sisältö puhui puolestaan. Oli mielenkiintoista kuulla asiantuntijoiden eri näkemyksiä. Tämä kaikki ei tullut tutkimuksesta aivan selväksi. Nyt olemme viisaampia. Kaikki on mahdollista, mutta meillä ei ole mitään sellaista todellista asiakirjaa, johon voisimme pohjata meidän päätöksemme. Tätä täytyy valiokunnassa pohtia. Olisin toivonut komissiolta vaikutusten arvio, arviointia, mutta tällaista ei kuitenkaan saatu ja tämän kanssa on nyt elettävä. Kiitoksia kovasti kaikille. Tämä keskustelu erityisesti oli mielenkiintoinen ja haluan nyt nähdä, miten tässä asiassa päästään eteenpäin. Kiitokset esittelijälle. Minä haluaisin toistaa nuo kiitoksenne. Stirdevskrivin edustajalle, Steerille ja neljälle arvioijalle, professori Crosse, professori McKinnon, herra Brimes ja herra Pukan. Kiitos, että osallistuitte tähän keskusteluun. Tämä oli lyhyt ja tiukka keskustelu, mutta tämä tuli tarpeeseen. Yksi ajatus lopuksi. En ole vakuuttunut, vaikka tällään asiantuntijoita, en ole vielä vakuuttunut siitä, miksi tarvitaan pidempiä rekkoja, kun nykyrekkat ovat pystyneet liikkumaan meidän maanteillämme ja moottoriteillämme. Näin eikö olisi ollut parempi työstää logistiikkaa, täyttää nykyrekat, kun ne tulee teille ja kulkevat? Tämä minun ajatukseni vain tässä lopuksi, mutta kiitos kaikille oikein paljon. Kiitos, että käytitte aikaanne ja pyritte auttamaan meitä tässä kysymyksessä. Kuten näette, täällä käyvät tunteet kuumana valkoinen jäsenten kesken. Tämä on tärkeä aihe kaikille. Tämä on diplomaattisin tapa, jolla voin kommentoida tätä keskustelua. Kiitos oikein paljon. Kahden minuutin tauko ja sitten siirrytään pyörän pöydän keskusteluun Turismin Task Forcein kanssa. Thank you very much. Thank you very much, Cameron.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 Okay, can we get started again? Carlo? No niin, voimmeko aloittaa? Asiantuntijat voivat tulla tänne. Could I ask you, those people who are not staying... Voisinko pyytää niitä, jotka eivät jää tänne matkailuosioon siirtymään salin ulkopuolelle. Ja kaikki, jotka haluavat olla tässä pyöränpöydän matkailukeskustelussa, pyytäisin teitä tulemaan tänne asiantuntijoita. Pyydän tänne eteen. Kiitos. So the next point on... Seuraava esityslistan kohta siis Matkailualaa käsittelevän työryhmän pyörän pöydän kokous Matkailu kaikille aiheena. Ja aihe, josta erityisesti tänään keskustelemme, on keskeisimmät matkailun haasteet, kausiluonteisuus ja esteettömyys. Rofi Dans on täällä totta kai matkailualaa käsittelevän työryhmän puheenjohtaja – tämän matkailu, liikennematkailuvaliokunnan sipien suojassa. Kaado saa puheenvuoron pian, mutta meillä on viisi asiantuntijaa, jotka tulevat järjestöistä, jotka käsittelevät näitä aiheita. Roberto Vitali, ensinnäkin, joka on italialaisen Village for All-järjestön puheenjohtaja. Anne Hermans, joka edustaa Age Platform Europea – Tänne Silva, joka on hankekoordinaattori kansainvälisen sosiaalisen matkailun järjestössä Brysselissä, Paljo Bonini, joka on Nextdoorin edustaja Brysselissä, ja Eduardo Santander, joka on johtaja Euroopan matkailukomissiossa. Meillä on myöskin komission edustajia matkailun johtaja ja myöskin yrityspääosaston matkailuyksikön edustaja. Pitämättä puheitta Carlos saa viisi minuuttia johdantoa varten ja sitten viisi minuuttia per asiantuntija ja sitten avoin keskustelu jäsenten kanssa. Carlo ensin, ole hyvä. Thank you, Chair. Grazie, Presidente. E Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa kaikille. työryhmämme, joka käsittelee matkailua, joka on, toimii siis matkailuvaliokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan alaisuudessa, on aloittanut työnsä ja pyrimme järjestämään pyörän keskusteluja ja katsoa strategisia tavoitteita matkailun osalta, jotka komissio on nyt lukkoon. Tiedonannossa on joitakin kuukausia sitten ja parlamentti on hyväksynyt täysistunnossa lokakuussa 2011 oman mietintönsä aiheesta. Olemme identifioineet tiettyjä painopistealueita ja tänään aloitamme nyt ensimmäisen keskustelun aiheesta. Yhdistämme kaksi asiaa, jotka todella kulkevat käsi kädessä, eli kausiluonteisuus ja esteettömyys, eli matkailu kaikille. Kausiluonteisuus on Euroopan matkailualalla todella polttava aihe. Ja valtuuskuntamatkoilla me olemme havainneet, kuinka kaikki alan toimijat valittavat sitä, että on äärimmäisen hankalaa tukea kilpailukyhkyisiä yrityksiä niin, että ne toimivat ainoastaan pari-kolme kuukautta vuodessa. Eli on välttämätöntä pidentää matkailukautta. Ja se on yksi tärkeimpiä alan tavoitteita. Olemme jo usean otteeseen korostaneet sitä, että on vastattava tälle valtaiselle yleisölle. Meillä on miljoonia vammaisia tai lukuisa joukko ihmisiä, joilla on muita vaikeuksia, esimerkiksi elintarvike- allergioita tai hyvin pieniä lapsia, kun he lähtevät luomaalle. Heillä on omat ongelmansa. Eli tässä on todella lukumääräisesti valtaisa joukko ihmisiä kyseessä. Ja siksi sanoisin, että on todella välttämätöntä antaa vastaus tähän kysymykseen, jotta nämä erilaiset matkailijat voivat käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti ja jotta toiminta voi olla myös kannattava yritysten kannalta. Se, että investoidaan matkailuun kaikille, voi edes auttaa siihen, että matkailuala ei ole liian kausiluonteista. Ja siksi olemme halunneet järjestää tällaisen tapaamisen. Ja haluamme näin katsoa, mitä saamme aikaan tämän keskustelun ja seuraavien keskusteluiden jälkeen, niin että voimme saada aikaan myös lisää tukitoimia parlamentin puitteissa. Ja haluan muistuttaa, että olemme jo kauan sitten ottaneet nämä esteettömyyskysymykset matkailussa esiin. Nyt on jo kolmas talousarviovuosi, jossa valmistelevat toimet ottavat huomioon esteettömälle matkailulle annettavat varat. Näin edistetään konkreettisia hankkeita tällä alalla, joten toimimme todella sen mukaisesti, mitkä painopistealueemme ovat, ja jatkamme toimia totta kai vastaisuudessa. Ja keskustelusta varmasti opimme paljon uutta ja mielenkiintoista. Paljon kiitoksia. Lähdetään liikkeelle. Ensin Roberto Vitali, joka edustaa Village for All-järjestöä. Herra Vitali, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille valiokunnan jäsenille, jotka ovat halunneet järjestää tämän päiväisen tapaamisemme. Village for All on järjestö, joka pyrkii siihen, että matkailu olisi todella esteetöntä, kaikille avointa. Toimimme tässä Italian matkailujärjestön alla, ENIT-järjestön alla ja äh, Feather Camping-järjestön tuella. Se vastaa matkailu leirintäalueista. Kuulumme School Internationalin, joka on matkailun järjestö, ja olemme myös INATin, eli esteettömän matkailujärjestön jäseniä. Ja tuonkin muassani Anna Grazia Lauran puheenjohtajan terveiset sekä toisen henkilön, jotka eivät päässeet tänään paikalle tähän tärkeän kokouksen. Tavoitteenamme on todella luoda matkailumahdollisuuksia kaikille, ei pelkästään vammaisille, vaan myös sellaisille, jo, joilla on esimerkiksi elintarvikeallergioita tai perheille, joilla on pieniä lapsia, vanhuksille ja muille, joilla on esimerkiksi liiken, äh, liikuntarajoitteita. Ja jotta tämä olisi mahdollista, Village for All pyrkii keräämään tietoa siitä, miten tyydytetään tällaisten henkilöiden matkaan liittyvät tarpeet. Tiedämme varsin hyvin, että esteettömyyteen ei liity tai ei ole olemassa tiettyjä normeja kaiken kattavasti, koska tarpeet ovat hyvin erilaisia jokaisen kohdalla. Se, että parannetaan esteettömyyttä ja matkailumahdollisuuksia kaikkien kannalta, liittyy siihen, että entistä paremmin todella voidaan vastata tarpeisiin, joita näillä henkilöillä voi olla, kun he lähtevät lomalle. Tavoitteena on, että toiminta pystytään parantamaan jatkuvasti. Me valvomme eri matkailualan yrityksiä joka vuosi. Ja näin parannetaan esteettömyyttä jatkuvasti. Toimimme tällä hetkellä Italiassa ja Kroatiassa ja vastaisuudessa myös Brasiliassa, Benelux-maissa, Isossa Britanniassa ja Saksassa. Me käytämme tällaista V4A-sovellusohjelmaa, jossa ei niinkään pohjauduta vammaisluokituksiin, vaan erilaisen lähestymistapaan, jonka avulla ihmisiä voidaan ottaa. Ja näin voidaan luoda sellainen tietokanta tai järjestelmä, joka toimii riippumattomasti kansallisesta lainsäädännöstä, jossa ensisijaisesti vastataan kuluttajien tarpeisiin ja annetaan heille valinnan mahdollisuus. Tämä tarkoittaa tietysti tietyn arvojen jakamista, se, että otetaan huomioon Inatin hyvän, hyvien käytänteiden koodisto. Olemme läsnä myös Vicenzan Veneton alueen messuilla siellä. Nämä ovat oikeastaan ainoat kansainväliset Euroopassa tapahtuvat esteettömyysmessut, tässä me edusta pelkästään Italiaa, vaan koko Eurooppaa, koska kehyksemme on juuri Eurooppa. Kiitos. Very much, Mr. Vitali. Kiitoksia seuraavaksi. Rova Anhermans Age-foorumista. Olkaa hyvä. Dank u, voorzitter. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, valiokunnan jäsenet, Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin tyytyväinen, kun pääsin tähän tapahtumaan tänään ja kertomaan omista kokemuksistani. Age Platform Europe on kattojärjestö useille järjestöille ja edustamme nimenomaan vanhempaa väestönsä. Niin kuin täällä tekstissä niin näkyy, minä tarkastelen sitä, miten voimme optimoida matkailua vanhemmalle väelle ja miten Eurooppa voi tässä asiassa toimia. Ensinnäkin johdannonomaisesti muutama seikka. Aivan ensiksi olen sitä mieltä, että kautta maailman voidaan nähdä, että ikääntyneitä on paljon enemmän ja useimmat matkailujärjestöt keskittyvät äh, nuorempaan väestönosaan. Nyt on yhä enemmän ikään kuin nuorekkaita, ikääntyneitä ja hyvinvoivia. Tämä ryhmä voisi ja haluaisi mielellään nauttia matkailusta, kun kuitenkin otettaisiin huomioon tietyt erityispiirteet. Usein tällaiset ihmiset valitsivat ryhmämatkan tai muita liikennemuotoja, kuten laivan. Ikääntyneempien matkailuun liittyy usein matkailu omalla alueella. Tässä tulee esiin muutkin kysymykset kuin Euroopan unionin politiikka. Matkailu on pitkälti kysymys, joka liittyy tarjontaan, jota markkinoilla on, mutta toimivaltaa on kovasti eri tasoilla ja sillä on tärkeä rooli. Kun tämän kuulemme, ajattelemme, että viranomaiset voivat edistää matkailua, Euroopan unionin myös ja kaikki muut viranomaiset voivat liittyä tähän mukaan. Age Friendly EU on meillä hankkeena. Eli ikääntyvin myönteisesti suhtautuva EU. Ikääntyneillä on myös oikeus matkailuun, ja siihen, että otetaan huomioon tietyt erityistarpeet. Ne liittyvät esimerkiksi tällaiseen wellness-matkailuun, terveysmatkailuun, tietynlaiseen hoitoon ja myöskin matkailu kaikille ajatukseen. Voidaan kaikkikin ottaa tuohon mukaan, kun ajatellaan esteettömyyttä. Kaikilla on oikeus matkailuun. Jokaisen pitäisi voida nauttia matkailupalveluita. Kuitenkin tähän tarvitaan monenlaisia tahoja mukaan. Me oletamme, että EU huolehtii syrjimättömyydestä, todella siitä, että jokaisella on oikeus ja mahdollisuus nauttia matkailuista, lomamatkoista. Me näemme ihan konkreettisesti, että useat järjestöt ottavat käyttöön vakuutusten osalta tietyt ikärajoitukset. Meidän on huolehdittava sitä, että EU:ssa pidetään mielessä myös saatavuus, esteetön pääsy ja kestävyys. Ikääntyneiden on voitava, ja hienoa, että tämä kysymys tänään otetaan mukaan, voitava osallistua myöskin siihen, miten politiikkaa – muodostetaan. Tämä on mukana monissa teksteissä esitettynä, olen siitä iloinen. Haluaisin vedota sen puolesta myös tulevaisuudessa, että myös ikääntyvät voivat olla tässä keskustelussa kuuluvina mukana. Toivon myöskin, että politiikkaa vähän virtaviivaistetaan niin, ettei ainoastaan sanota, että Eurooppa on tärkeä matkakohde – vaan ykkönen myös siinä, että tuetaan matkailua, joka suosii myös ikääntyneitä. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Rauha Hermans. Dani Silva on seuraava puhuja. International Social Tourism Organization Isto Brysselistä. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Today I represent... Kiitos vielä kerran kutsusta tänne. Edustan siis Isto-järjestöä sosiaalisten matkailun järjestöä, joka pyrkii siihen, että matkailu olisi kaikilta osin esteetöntä kaikille. Olemme toimineet nyt 50 vuotta ja tärkeä osatekijä toiminnassamme on ollut se, että ei pelkästään pyritä siihen, että kaikki pääsevät osaksi matkailua, vaan että voidaan myös tukea matkailualaa sinänsä siinä, että se pystyy helpottamaan esteettömyyttä kaikilta osin. Iston päätehtäviä on se, että voidaan lisätä tietoisuutta sosiaalisesta matkailusta eri aloittein, vaihtamalla parhaita käytänteitä ja tukemalla toimia, jotka helpottavat kaikkien matkailua. Lähivuosina, erityisesti viime kuukausina sanoisin, Meillä on ollut aloite yhdessä komission yrityspääosaston kanssa nimeltään siis Ekalypso. Se yhdistää iston poliittisen puolen pikemminkin kaupallisempaan ja läheisempään puoleen. Ja olemme havainneet, että matkailu kokonaisuutena riippuu tai on riippuvainen yksityisestä tahosta ja haluamme tuoda yksityistä sektoria lähemmäs näitä ryhmiä, joiden kanssa teemme töitä, vanhusten, vammaisten, perheellisten ja niin edelleen, joilla on erityisongelmia. Ja Eukalypson kautta henkilöllä on nyt kanava, jonka kautta he voivat saada suotuisammat ehdot liittyen sekä paremmin tietoa sekä loppukäteen että palveluntarjoajien osalta niitä, niin, että voidaan todella edistää kaupallisia toimia, jotka kohdentuvat juuri näihin tiettyihin ryhmiin. Se, miksi pidämme niin tärkeänä näiden kahden alan yhdistämistä, liittyy siihen käsitteeseen, joka pitää määrittää laajemmin eurooppalaisena sosiaalisen matkailun käsitteenä. Tässä on katsottu perinteisiä tapoja eri maissa ja eukalypsyn kautta haluamme nyt saada aikaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan sosiaalisen matkailun liittyen. Lähes kaikissa EUn maissa jollakin tavoin on olemassa toimia, jotka vastaavat meidän eettistä toimintamalliamme. Euka lypsyn kautta olemme havainneet, että me haluamme antaa sellaisen käsityksen, että loma ei ole loma, vaan se voi olla myös kulttuurinen kokemus ja oppimiskokemus, jota haluamme edistää. Ja eukalypsovälinen avulla pystymme kaupallistamaan näitä tuotteita ja toimimme kuitenkin niin, että emme hae voittoa. Ja meillä on tässä neljä kohderyhmää mukana. toiminnan osalta ja sanonut toimin osalta totesimme, että uskomme tähän käsitteeseen. Me olemme kansainvälinen järjestö ja uskomme eurooppalaisiin markkinoihin. Olemme havainneet, että yleisesti ottaen sosiaalisen matkailun toiminta on usein liittynyt ainoastaan kotimaan matkailuun, mutta Tämä näkyy useissa jäsenvaltioissa. Eri järjestöt tai tahot, jotka tarjoavat sosiaalisen matkailun palveluita, ovat usein tarjonneet näitä juuri kotimaan matkailussa, mutta nykyään on suurempaa kiinnostusta ei pelkästään iston puolesta, vaan muidenkin sidosryhmien puolesta toimia rajat ylittävästi niin, että yhdistetään eri Euroopan alueita paremmin toisiinsa. Paolo. Kiitos seuraavana Paolo Boninin Nextdoorin johtaja Brysselistä. Olkaa hyvä, viisi minuuttia. Grazie per l'opportunità. Kiitos mahdollisuudesta, jonka verkostomme saa ollessaan täällä ja onnittelut tälle aloitteelle. Nextdoor on verkosto, joka toisin kuin usein ei synny hankkeesta. Se ei ole minkään hankkeen jatko, joka olisi saanut rahoitusta, vaan kyseessä on alueiden verkosto, matkailualueiden verkosto, jotka ovat merkittäviä. Puhumme tässä nyt alueista, jos esimerkiksi itse olen Toskanan matkailun edustajana. Mukana on myös muita tärkeitä alueita, kuten Katalonia. Ja nämä alueet edustavat matkailun osalta hyvin tärkeitä alueita. Niitä on noin 26-7. Ja tässä ovat mukana myös muut sidosryhmät, yritysten edustajat ja alan työntekijät, ympäristöalan toimijat ja niin edelleen, sekä yliopistot. 30 yliopistoa on mukana verkostomme toiminnassa. Verkostomme toimii vapaaehtoisesti ja osallistujat maksavat vuosimaksun, jotta ne voivat olla mukana toimissa. Ja tässä on tietynlainen poliittinen tausta, joka pyrkii kestävän toimintaan. Pyrimme todella siihen, että tuleville sukupolville jätetään entistä paremmat resurssit näillä alueilla, vaikka niitä käytetään matkailualueina. Käsitteellisesti pyrimme siihen, että kun yhdistetään näitä eri käsitteitä, niin täytyy olla selvillä siitä, että emme voi ajatella, että esteetön matkailu, eli matkailu, joka kattaa tietyt psykologiat, olisi sellaista, että pyrittäisiin paikkaamaan tiettyjen matkailukausien aukkoja – näin emme ajattele, vaan Nexturin verkoston logiikkaan liittyvät seuraavat asiat. Ensinnäkin toimintamalli perustuu yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja siihen, että todella otetaan huomioon alueen ihmisten tarpeet. Sitten asioita mitataan tietyllä tavalla – tässä otetaan huomioon ympäristö, jätteet, energia ja niin edelleen, mutta myös elämän laatu ihmisten osalta, jotka asuvat matkailualueilla. Asia, josta ehkä haluatte kuulla lisää, liittyy tiettyihin indikaattoreihin. Komissio on tehnyt arvion, jossa se mainitsee myös Next Tourin, kun arvioidaan eri matkailukohteita ja kestävää matkailua. Pyritään siis monimuotoistamaan matkailua, eikä pelkästään kausiluonteisen matkailuun ja kuten sanoin jo aikaisemmin, on tärkeää ottaa huomioon matkailualueiden ihmisten elämän laatu, elintaso ja kaikki mahdolliset tekijät. Ja matkailu on tältä osin hyvin tärkeässä roolissa. Täällä on läsnä jotakin alueita. Joillakin niistä on tällaisia hankkeita, joita pyritään saamaan matkailua pidemmälle ajalle vuoden mittaan. Ja olemme todella valmiita kertomaan teille myös esimerkiksi hyvistä käytänteistämme, joita meillä on. Otamme huomioon erityispiirteet, joita alueella on. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun ne yrittävät tai pyrkivät hakemaan rahoitusta – ja pyrimme siihen, että todella saadaan konkreettisia toimia aikaan. Mutta voin puhua tästä myöhemmin lisää. Thank you. Kiitos. Sitten Eduardo Santander johtaa European Travel Commission. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, jos ette tunne ETCtä, Euroopan eh, matkailukomissiota, se on kattojärjestö kansallisille matkailujärjestöille ja se eh, edistää matkailukohteita mm, Euroopassa myös muualla Pohjois-Amerikassa ja niin edelleen. On laajalti tunnustettu, että Euroopassa on, Eurooppa on ykkösturismikohde ja Euroopalla on globaali markkinaosuus 52 prosenttia 2013. Mm, edelleen matkailu jatkuu, vaikka talousolosuhteet ovat huonot. Myös tämä alue, alue tai matkailu yleensä vaikuttaa merkittävästi BKT koko EU-ssa. ja haluan painottaa vielä, miten tärkeää se on, kun ajatellaan Euroopan kilpailuasemaa. Euroopan komission mukaan kilpailukyky matkailualalla liittyy myös kestävyyteen. Pitäisi yhdistää pitkän aikavälin kasvu muihin näkökohtiin. 80-luvun jälkeen on pyritty eh, siihen, että otetaan mukaan suunnitteluun myös sidosryhmät. Tämä tarkoittaa kulttuurisia ja luonnonympäristöjä, jotka tarjoavat matkailukokemukset Euroopassa. Eh, sitten minkä tähden kestävää kasvua matkailussa. Tällä hetkellä edessä ei ole ainoastaan globaalia kilpailua muista kohteista, mutta vaan myös kuluttajien muuttuvat käytännöt. WHO on arvioinut, että miljardi ihmistä elää tällä hetkellä jonkinnäköisen vamman kanssa. Ja noin kolmannes maailman väestöstä on jollakin tavoin yhteyksiä, yhteyksissä tällaisen vammaisuuteen. Ja on arvioitu, että yksi neljästä Euroopas, eurooppalaisesta on jossain määrin vammainen tai on vammaisen perheenjäsen. Myös väestötekijät ovat vaikuttaneet mm, esteettömyys, esteettömyysvaatimuksiin matkailussa. Kyse ei ole ainoastaan Kiinan ja Intian markkinoista, vaan myös Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoista. Matkailuvirrat ovat haaste myös kestävälle kehitykselle. Kausiluontoisuus koskee yli 90 prosenttia matkailukohteista ja Tämä asettaa rajoja eh, kaikille eh, matkailutoiminnalle. On matkailukohteita, joissa on laajempi markkina eh, kattavuus ja esimerkiksi ikääntyneiden matkailu on oma tekijänsä. Kun halutaan edistää Eurooppaa matkailukohteena, pitää ottaa eh, huomioon kausiluontoisuus ja esteettömyys eh, myös tulevaisuudessa. Kun keskiluokka kasvaa, eh, Pitää miettiä, että halutaan myös räätälöityjä matkoja. Pitää ottaa huomioon sosiaalinen ja vastuullinen matkailu. Kestävä kasvu voidaan saavuttaa tällä tavoin yhteisen eurooppalaisen matkailustrategian kautta. Tämä on kovaa työtä ja pitää katsoa kovasti eteenpäin. E, tähän annettiin komissiosta yli miljoona viime vuonna ja meidän toimintamme on perusta sille, että saadaan aikaan se, että Eurooppa on merkittävä tekijä globaalilla markkinoilla. Tässä pyritään mm, markkinoimaan e- Eurooppaa myös pitkän matkan matkailijoille. On aivan totta, että edelleenkin kansalliset matkailujärjestöt vahvistavat omaa asemansa eurooppalaisen eurooppalaisen järjestön kautta. Lisäksi yhteistyö yksityisen ja yleis- julkisen osapuolen kanssa on tärkeää. Kiitos. Kiitos komissiosta ensin. Francesca Tudini. Olkaa hyvä. Presidente, buonasera da parte. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komissionkin puolesta ja kiitos kutsusta tähän tapahtumaan. Aivan lyhyesti olen puhunut matkailutoimistamme kestävyydestä. Puhun niistä, koska tässä oli nyt mahdollisuutta käydä aivan kaikkea läpi. Kestävyys on aloitteidemme keskiössä. Se on ehto alan kilpailukyvylle. Ja kollegani Correira puhuu sitten enemmän esteettömyydestä, joka on aivan yhtä tärkeä asia meille. Ensimmäinen toimi, jota edistämme myös parlamentin tuella, on ollut tämä Calypso, sosiaalinen matkailualoite. Varmasti tunnette Calypson hyvin. Siinä tarjouskilpailu on juuri päättymässä ja tässä halutaan helpottaa ikäihmisten matkailua jäsenvaltioissa. Tämä tarjouskilpailu päättyy kuun lopussa. Tähän tulee liittymään ehkä 5-6 hanketta. Ja tähän on todella liittynyt kovastikin kiinnostusta sidosryhmien osalta. Meillä on myös tarjouskilpailu erilaisissa rajat ylittävissä hankkeissa, jotka toimivat kestävältä pohjalta. Nekin ovat olleet todella suosittuja ja olemme päättäneet lähteä toimimaan myös kansainvälisesti. Ja varapuheenjohtaja Tajani on lähtenyt tiettyihin poliittisiin sopimuksiin. Ehkä tämä ilmaisu ei ole oikein, mutta ähm, tässä toimitaan eri maiden kanssa, jotta voitaisiin edistää matkailuja ja matkailuvirtoja. Ja olemme aloittamassa hanketta, jonka nimi on 50 000 matkailijaa. Ehkä tunnette tämän, tämä liittyy Etelä-Amerikkaan ja matkailukausien ulkopuolella tapahtuvaan matkailuun. Ja pyrimme ehkä samanlaiseen toimintaan Kiinan tai Venäjän tai Brasilian tai Välimeren eteläpuolisten maiden kanssa. Ja vielä muistetaan, että neljäs joulukuuta vietetään eurooppalaista matkailupäivää ja silloin aiheena on esimerkiksi esteettömyys Ensin erityistarpeet, joita tietyillä matkailijoilla on, ja sen jälkeen sitten käsitellään esteetöntä Eurooppaa laajemmassa mielessä. Puhumme viisumisten matkustajien oikeuksista ja tästä aiheesta todella laajemmin. Estettömän Euroopan aihe liittyy laajempaan kysymykseen Eurooppaan, joka todella toivottaa ihmiset tervetulleiksi. Miten tiedotamme Euroopasta Euroopan ulkopuolelle? Ready for Europe. Miten tuomme esiin sen, että Eurooppa on valmis ottamaan matkailijoita kautta vuoden? Tässä kaikki tältä erää minun puoleltani. Ja jos kysymyksiä tulee, niin vastaan niihin. Kiitos oikein paljon. Antonella Correra on seuraava puhuja. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos kaikille parlamentin jäsenille ja muille läsnäolijoille. Koska aika on vähän, kerron lyhyesti siitä, miten olemme käyttäneet matkailun valmistelevien toimien varoja hyväksyneet. Vuonna 2012, joka oli ensimmäinen vuosi, järjestimme kolme tarjouskilpailua, jotta saisimme tietoa estettömän matkailun liittyvästä kysynnästä ja jotta saisimme tietoa myös siitä, miten tämä vaikuttaa kustannusten osalta. Haluamme nähdä, miten estettömän matkailun kysyntä kehittyy Eli on äärimmäisen tärkeää ymmärtää, mitkä ovat erityistarpeita siis matkailijoilla, joilla on erityistarpeita. Ja sitten toiseksi haluamme arvioida tarjontaa ja erilaisia esteettömän matkailuun liittyviä palveluita. Käymme läpi myös hyviä käytänteitä ja sellaisia käytänteitä, jotka eivät toimi. Ja vielä lopuksi järjestämme tutkimuksen, joka liittyy alan koulutukseen. Pätevyys ja koulutus ovat matkailualalla äärimmäisen tärkeitä ja pyrimme ymmärtämään, minkälaisia ammattiprofiileja tarvitaan. Ja haluamme ymmärtää sen, minkälaista koulutusta tällaisten profiilien aikaansaamiseen tarvitaan. Tulokset saadaan tämän vuoden lopussa tai ensi vuoden alussa, mutta antaisin jo niistä ehkä hieman esimakua, koska uskon, että tämä on tarpeen. Estettömän matkailun tarjonta koskee siis ähm, vammaisia ja muita. Jos hyviä käytänteitä on, tällaisten matkailunäkökohtien esiintuminen ei useinkaan liity aivan tavanomaisen matkailumainontaan. Sisältöön ja pää- tietoon pääsyyn liittyy usein ongelmia, eli palvelut eivät ole kattavia. Ja kun katsotaan tarjontaa, esteettömät matkailupalvelut keskittyvät usein liikuntarajoitteisiin henkilöihin, eli ei niinkään ole kapasiteettia, joilla voidaan ottaa huomioon kaikkien matkailijoiden tarpeet. Tämä ei liity pelkästään siis esteettömyyteen, vaan ylipäätään matkailupalveluidemme laatuun. Totesin myös, että toinen kriittinen asia ovat kuljetukset, liikenne, pääsy kulttuuri rientoihin, ja erilaisiin palveluihin, catering-palveluihin ja tämän kaltaisiin hotelleihin ja muihin. Nämä ovat todellisia pullonkauloja, kun katsotaan matkailun esteettömyyttä. Näiden alustavien tietojen, tietojen perusteella olemme halunneet aloittaa hiljattain julkaistun tarjouskilpailun. Se koskee tällaisten esteettömien matkailureittien markkinointia ja näin pyrimme parantamaan kattavuutta eri palveluiden osalta. Ostokset, hotellit, erilaiset palvelut halutaan ottaa mukaan ja haluamme saada aikaan lumipalloefektin niin, että voidaan muuttaa käsitystä siitä, että esteettömät palvelut koskisivat ainoastaan vammaisia. Meidän pitää päästä siihen, että esteettömät palvelut ovat universaali palveluja kaikille ja päästä kohti sellaista matkailumallia, jossa todella matkailija on toimien keskiössä. Tässä kaikki. Thank you very much. Oikein paljon kiitoksia. Näin sitten jäsenet. Edustaja De Grandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia oikein kovasti kaikille vieraille, jotka ovat esittäneet selkeän näkemyksen siitä, mitkä ovat tehtävät, joita edessämme on. Me olemme tyytyväisiä siitä, että komissio ja varapuheenjohtaja ovat tietoisia siitä, mitä tärkeä matkailu on. Se on tärkeä talouden ala, mutta sillä on tehtävä myös sosiaalisesti. Ja on aivan totta, että ei, ei voida täysin yhtenäistää tätä toimintaa. Esimerkiksi Espanjassa se on hyvin merkittävä talouden ala ja e, se täyttää tehtäviä, e, koska e, tilanne on mikä on väestö, väestöllisesti. Koko ajan syntyvyys vähenee ja ikääntyneiden osuus kasvaa. Täytyy ottaa huomioon myös vammaiset, joilla on oikeus nauttia muista ihmisistä, no, muista ympäristöistä ja kulttuureista. Esteettömyys ja kausiluontoisuus ovat äh, kaksi, asian kaksi osapuolta. Äh, matkailu on hyvin äh, kilpailu, kilpailtu ala ja tällä alalla tarjotaan erilaisia houkuttelevia asioita. On hyvin ikävää, että esimerkiksi omassa maassani meillä on ollut hyvin poikkeuksellinen vuosi esimerkiksi Egyptissä ja muissa arabikevät on vaikuttanut merkittävästi ja vaikuttanut niihin, jotka haluavat matkustaa. Toivottavasti tämä päättyy pian, mutta silti sosiaalipolitiikka, joka hoitaa tehtävänsä, auttaa myös yksityis, yksityistä liike-elämää kun nyt käytetään sosiaalipoliittisia tukia, parannetaan esteettömyyttä ja äh, ikääntyneiden tilannetta. Otetaan huomioon tämä matkailukohteissa ja äh, hotelleissa. Ja jos joudutaan sulkemaan, äh, se johtaa seuraamuksiin myös poliittisesti. Nämä ovat siis eh, tiettyjä velvoitteita, joilla, joita on eh, julkisvallalla, mutta pitäisi katsoa myös, että eh, yksityissektorilla on kannustimia riittävästi ja niillä on intressit toimia näillä aloilla, koska koko ajan meillä on enemmän ikääntyneitä ja meillä on enemmän aikaa ja nyt katsotaan, mitkä ovat mahdollisuudet. Nämä ovat aivan erinomaisia mahdollisia asiakkaita matkailun alalla. Voidaan miettiä, että nämä ihmiset ovat todellakin erinomaisia asiakkaita. Heillä ei ole enää perhevelvollisuuksia, he voivat matkustaa vapaasti. Ja jos yksityis- ja julkisektorit ottavat huomioon mm, sen, että äh, esteettömyys on itsessään selvää, niin silloin nämä ovat äh, myös asiakkaiden etu. Niinpä. Äh, Ekalypso esimerkiksi on erittäin hyvä väline, se on erittäin hyvä tie eteenpäin. Kiitoksia oikein kovasti kaikille, jotka ovat täällä puhuneet. Kiitoksia puheenjohtaja. Mr. Danelis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι... Kiitos puheenjohtaja. Varmasti olemme kaikki samaa mieltä siitä, että matkailu ei ole mitään luksusta. Se on oikeastaan välttämätöntä ja kaikilla pitäisi olla siihen oikeus. Lisäksi voidaan olla sitä mieltä, että esteetön pääsy on välttämätön, on kyse sitten tietyistä tiloista tai kuljetusmuodoista. Tämä on tärkeä kaikkien palveluiden osalta, myös matkailun. Tällaiset kysymykset osoittavat, miten sivistyneestä yhteiskunnasta on kyse. Yhden asian usein kuitenkin unohdamme. Usein unohdetaan kuitenkin se, että potentiaalisesti kuulumme itsekin sukupolven, jolla voi olla tulevaisuudessa ongelmia liikkuvuuden osalta, esteettömän pääsyn osalta. Tämä kysymys koskee siis oikeastaan meitä kaikkia, erityisesti ajatellen väestökehitystä Euroopassa. Tämä koskee kaikkia talouden saroja, erityisesti matkailua. Haluaisin muistuttaa yhdestä asiasta. Sosiaalinen matkailu. Siihen liittyy monia erityispiirteitä. Sosiaalisen matkailun osalta pitäisi erityisesti huolehtia ympäristöstä ja sosiaalisesta realiteeteista. Siellä, missä matkailijoita otetaan vastaan, kaiken pitää olla kestävällä pohjalla. Yhteiskunnallisesti kestävän matkailun pitäisi suhtautua myönteisesti kaikkiin näihin seikkoihin – kaikilla alueilla, joilla matkailua on tarjolla. Pitäisi myöskin ajatella sitä, että kun nyt elämme kriisin aikoja, eikä kriisi varmaankaan ole ohi vielä kovin nopeasti, niin silloin juuri tällainen sosiaalisesti kestävä matkailu on yhä toivottavampaa. Se olisi otettava huomioon myös sellaisissa matkailukohteissa, joissa asiaan ei ole vielä paljon meitä kiinnitetty. Uskoakseni kaikki tiedämme, että olemme keränneet erilaista kokemusta siitä, mitä matkailu voi olla. Se on tärkeä myöskin liikuntarajoitteisille totta kai. Kaikki asiat tietenkin liittyvät myös toisiinsa. Olisi hienoa, jos mekin voisimme jotenkin olla osallisena tässä – että yhdessä lähestytään yhteisiä ongelmia, sovitaan asioista, katsotaan markkinoita, kaikki eri tasoja, katsotaan alueista paikallista itsemääräämisoikeutta. Kiitos oikein paljon. Kiitos, edustaja Kovac. Kiitoksia, puheenjohtaja. koska täällä on tulkkaus, niin minähän puhun omaa kieltäni. Mitä tulee tähän kysymykseen, niin äh, meidän pitää ottaa huomioon se, että tämä on Euroopan ykkös toimiala. Kolmen ja kahdeksan prosentin välinen äh, osuus väestöstä on tämän alan mm, töissä ja epäsuorasti vielä enemmän. Ihmiset tarvitsevat siis lisää tietoa, laadukasta tietoa netin kautta, esitteissä. Mutta tarvitaan myös vapaa-aikaa. Ja nyt ei oikeastaan ole väliä sillä, onko 60 niin kuin minä tai 20 iältään. Joskus on ongelmia. Ja ne saattavat olla esimerkiksi eh, niin yksinkertaisia, ettei puhutakaan samaa kieltä. Kaikilla on jossakin vaiheessa ongelmia, kun haluaa saada ihmiset ymmärtämään itseään. Siitä huolimatta pitäisi ymmärtää sellaiset ongelmat, joita vammaisilla on. Ei ole esimerkiksi mitään standardisymbolia vammaisille, jonka he voisivat laittaa autoonsa eri maissa. Ei ole myöskään standardimerkkejä kuulo-ongelmaisille kaikki, joilla on omassa perheessään joku vammainen, varmasti on huomannut, miten laaja tämä ongelma on. Meillä ei myöskään ole minkäänlaista standardia, standardihenkilökorttia, joka ymmärrettäisiin kaikissa maissa. Ja sitten urheilu, liikunta, joka on hyvin suosittu, suosittua toimintaa myös vammaisten keskuudessa. Mutta usein on aika lailla ongelmia, jos ihmiset haluavat harjoittaa sitä. Varmasti muistamme kaikki keskustelut, joita on käyty ongelmista, joita ihmisillä on silloin, kun lennetään tai matkustetaan lentoteitse. Esimerkiksi omassa kaupungissani on paljon esteettömiä alueita pyörätuolilla liikkuville. Meillä on paljon kylpylöitä. Ja tämän lisäksi on myös Tsekin tasavallan puolavälisessä, puolavälisellä alueella eh, on myös eh, esteettömiä alueita. Ja kun puhutaan matkailusta, niin meidän täytyy tarkastella myös sitä, miten paljon mahdollisuuksia on jäänyt käyttämättä. Kausiluontoisuus on yksi asia ja erityyppiset matkailun äh, vielä äh, hyödyntämättömät markkinat ovat yksi asia. Sitten tästä voidaan puhua pidempäänkin. Edustaja Sutjes. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja Simpson. Kiitos myös puheenvuoron pitäneille, esityksen pitäneille. Olen tyytyväinen, että olemme onnistuneet käsittelemään näitä kahta aihetta tänään niin, että olemme pyrkineet keskittämään huomiota eri toimiin oikealla tavalla, organisella tavalla. Olen vähän vähemmän tyytyväinen, en niinkään sisältöön, mutta ehkä lähestymistapaan, joka tässä keskustelussa on vallinnut. Se on ollut aika varovainen. Ei ole ollut voimakasta tahtoa todella tarttua tiettyihin kysymyksiin. Tämä ei tietenkään ole pelkästään esitysten pitäjien vastuulla. Totta kai meilläkin on oma vastuumme siitä, että toimiin saadaan entistä enemmän dynamiikkaa ja että todella tarkastellaan oikealla tavalla niitä asioita, joita pitää tarkastella. Keskustelusta on kuitenkin tullut esiin jo tiettyjä elementtejä, joita täytyy ottaa paremmin huomioon, jotta niistä päästään eroon. Olen kuullut, että täällä ollaan tekemässä tutkimuksia esimerkiksi esteettömyyteen liittyen. Ja muistuttaisin, että jo kolme vuotta tämä valiokunta tilastonäkemysten osalta antoi sidosryhmille välineitä, joilla käsitellä näitä asioita. Niiden pitäisi jo olla käytössä ja joiden avulla todella voidaan vetää johtopäätöksiä ja antaa vastauksia kysymyksiin. Tämä ei koske pelkää analyysivaihetta. Tiedätte, että ala on polkenut kolme vuotta paikallaan, sillä on valtaisaa potentiaalia. Ja tämä on isku talouttamme ja erityisesti nuoria ja tätä alaa vastaan ja niitä odotuksia vastaan, joita eri alueilla voi olla talouskasvun suhteen. Annan heille yhden tiedon viittaan eräs, eräsen tekijän. Italian hallitus on laatinut kansallisen matkailututkimuksen. Sitä ei kuitenkaan koskaan virallisesti hyväksytty, vaan se jäi pöytälaatikkoon. Ja sen mukaan tästä vuoteen 2020 Italia jos se matkailumana kehittää tiettyjä kysymyksiä, kuten esteettömyyttä, voi saada aikaan 30 miljardia lisätuloja ja saada aikaan 500 000 uutta työpaikkaa. Eli ymmärtäneette, että kolmen neljän vuoden viivästys näissä asioissa todella vaikuttaa haitallisesti asian kehittymiseen. Meidän täytyy siis toteuttaa käytännössä näitä ajatuksia, joita on tuotu esiin. Ja tässä täytyy kääntyä komission puoleen. Ja käännyn tässä nyt puhujien puoleen, jotta he kääntävät ja puhuvat sitten Tajanille näissä asioissa. Paljon on vielä tehtävää. Esitän kaksi esimerkkiä. Puheenjohtaja, olen melkein valmis. Estettömyys. Kävin Santorinilla ja Tyransaarella – ja on toinen, on toinen esimerkki. En tiedä, oletteko siellä käynyt puheenjohtaja. No, nämä alueet ovat hienoja niille, jotka pääsevät eteenpäin omin jaloin, mutta eivät toimi mitenkään, jos on liikuntarajoitteinen. No nämä alueet ovat täysin äärimmäisen toisenlaisia. Toiseen pääsee, toiseen ei. Sitten vielä lopuksi pari sanaa asiasta, jota pitää kehittää edelleen, eli kausiluontoisuus. Tässäkin pitää keskittyä tiettyihin asioihin. Matkailukausi sen alusta loppuun voi tuoda uutta pontta taloudelle. Sanon vielä, että joskus matkailu oli eliitin toimintaa. Nyt matkailu on alueidemme talouden kehityksen kannalta äärimmäisen tärkeässä roolissa. Nyt tarvitaan todella radikaaleja muutoksia. Thank you. Before I ask our... Kiitos. Ennen kuin annan asiantuntijoiden kommentoiden jäsenten kommentteja, haluan itse käyttää lyhyen puheenvuoron. Olen kyllä käynyt Pompeilla ja siellä lähistöllä. siellä on ongelmia, kun suunnittelijat ajattelevat, että mukulakivet sopivat loistavan hyvin kaupungin keskustoihin, ajattelematta mitä se tarkoittaa vammaisille, pyörätuolissa istuville. Mukulakivet näyttävät kyllä kauniilta, mutta eivät ne kovin hyväksi ole niille, joilla on liikuntarajoitteita. Kausiluontoisuudesta – Tämä on yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joihin pitää pyytää. Eli miten voitaisiin pidentää tätä matkailukautta? Miten voidaan huolehtia siitä, että matkustajat, matkailijat eivät valtavan paineen aikana elokuussa Manchesterin lentokentällä esimerkiksi pari viikolla viime viikolla aivan täynnä lapsia tällä viikolla aivan täynnä eläkeläisiä, koska lapset ovat palanneet kouluun. Kysymys on siis siitä, miten ei nyt sinänsä lähdetä valvomaan näitä loma-aikoja, mutta kyllä tässä matkailuyrityksillä on roolinsa, koska heti kun koulun lomat alkavat, lomajen hinnat nousevat valtavasti ja tämä aiheuttaa pari ongelmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että lasten kanssa matkustaminen on kovin kallista ja toiseksi se tarkoittaa sitä, että ihmiset, joilla ei ole varaa, ottavat lapset koulusta ylimääräiselle lomalle ja sekään ei voi olla hyvä asia. Joten matkailulla on tässä alana oma roolinsa niin, että pidennettäisiin vähän tuota sesonkia niin, että ihmiset voivat matkailla pidemmän aikaa. Ei niin, että kaikkien on pakko päästä matkustamaan elokuussa. Kun esimerkiksi Pariisi tyhjentyy elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, pitäisi katsoa, voi, mitä tässä voidaan oppia. Pitäisi katsoa siellä, kun ihmiset jonottavat neljä tuntia vaikka maksaakseen motoritien maksut siellä. Haluatko asiantuntijat sanoa jotain? Lähdetään samassa järjestyksessä ensin pari minuuttia vain. Herra Vitali, haluatteko kommentoida? Minutes, please. Pari minuuttia. Okei. Okay. Uh, prima di tutto... Ennen kaikkea sanoisin, että meidän täytyy puuttua siihen suuntaukseen, että luodaan standardeja näille markkinoille. Meidän täytyy pitää matkailija ja hänen tarpeensa toimen keskiössä. Ja erityisesti pitää ottaa huomioon tietyn tyyppisten asiakkaiden tarpeet. Meidän täytyy parantaa esteettömyyttä, mutta myös työllistymismahdollisuuksia, joita vammaisilla voi olla. Matkailu ei tarkoita esteettömyyttä ainoastaan silloin, kun lähdetään lomalle, vaan myös silloin, kun harjoitetaan tiettyä ammattia. Olemme kehittäneet tämän mallimme, sovelluksemme, jonka kautta voidaan kerätä tarpeellinen tieto, joka liittyy näihin tarpeisiin, tekee tiedosta saatavaa, niin että todella kaiken keskiössä on juuri ihminen, asiakas, eikä noudateta mitään stereotyyppistä kuvaa pyörätuolia käyttävästä henkilöstä. Tämän kaiken täytyy koskea myös kaikkia liikennemuotoja. Ei voi olla niin, että esimerkiksi lentokoneessa on mahdollista kuljettaa ainoastaan kahta henkilöä, jotka liikkuvat pyörätuolissa. Joskus on tarpeen matkustaryhmien kanssa, jossa on esimerkiksi 50 liikuntarajoitteista henkilöä. Joskus ei investoida, jotta tällaisia palveluita ei tarvitsisi tarjota. Tämä on alan suuri rajoite. Sitten haluaisin, että tiedotusta ja koulutusta, jota yrittäjät saavat, lisättäisiin, jotta voitaisiin tehdä entistä selkeämmiksi edut, joita tähän toimintaan liittyy. Kiitos, Rohermans. Minä mielelläni viittaisin äskeisen puheenvuoron, koska se, mikä koskee liikuntarajoitteisia, koskee usein myös ikääntyneitä. Aina pitää ajatella, että jos jonkinlaisia merkintöjä aina vaaditaan, että tämä tai tuo rajoite. Mielestäni, jos ajatellaan ikääntyneitä, jos ajatellaan yhteiskuntaa, jossa on yhä enemmän ikääntyneitä, kyse ei ole yksilön omasta asiasta, vaan kyse on ikääntyvästä yhteiskunnasta ja silloin koko yhteiskunnan ja viranomaisten pitää puuttua asiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin monet palvelut pitäisi saada esteettömäksi. Pitäisi luopua kaikista stereotypioista. Onko kyse ikääntyvästä, joka syö yhteiskunnan varoja – käyttääkseen kaikki varansa yhden matkan aikana, vaan kyse riippumattomasta henkilöstä. Siis meillä pitää ymmärtää, että tilanteita on hyvin vaihtelevia, että ne kaikki huomioon. Kiitos, jos voisin väärinkäyttää asemani. 6. helmikuuta täytin 60 minusta tuli eläkeläinen ja keski-ikäinen oli vielä edellisenä päivänä. Eli miten tämä nyt oikein toimii? vähän hankala ajatella tuolla tavalla. Hyvä Silva. Puhuisin paristakin seikasta. Ensinnäkin kausiluonteisuus. Minun mielestäni on erittäin tärkeää, että me emme johdata tai pakota matkailijaa eh, valitsemaan tietyn ajan. Esimerkiksi ekalypsussa me olemme ottaneet huomioon kausiluontoisuuden ja meillä on yli 55 000 tarjousta tällä hetkellä. Nämä liittyvät nimenomaan nämä kausiluontoisuuteen. Eli yksityissektori on ymmärtänyt, että pitää myydä näitä kausituotteita, mutta matkailijat sinänsä itse tietyissä olosuhteissa haluavat matkailla juuri tuona noina hetkinä. Me olemme nähneet noita Ranskan joukkopakoja ja tämä ehkä äh, johdattaa meidät kohti erilaista äh, tiedotusta tai kasvatusta. E, esimerkiksi liikuntarajoitteiset pyrkivät äh, keskittymään sesonkiajan ulkopuolelle, koska se on heille mukavampaa ja tällä hetkellä rinnakkaispalvelut eivät välttämättä toimi. Esimerkiksi museot ovat suljettuna ja jotkut palvelut, niitä ei ole tarjolla. Tätä pitää miettiä myös kausiluontoisuuden näkökulmasta. Ja tämän ovat sidosryhmät tuoneet esiin. Sitten e-, esteettömyydestä olen samaa mieltä siitä, että ei pitäisi että siellä pitäisi olla tietyt äh, standardit, äh, miten määritellään esteettömyys, mutta äh, millaiset kuvat, ovatko ne sitten kaikkien ymmärrettävissä, se on olennaista. Ja nyt katsotaan yksityissektoria, taas joillakin mailla on tietty merkkinsä, mutta kun liikun itse äh, liikuntarajoitteisten kanssa, minä äh, en välttämättä tunnista näitä kaikkia, koska minä äh, kriteerit ovat erilaiset, eli pitäisi olla suuntaviivoja silloin, kun matkailijat menevät ulkomaille, he ymmärtävät, mitä saavat ja milloin. Kiitos. Herra Bangini. No, no vorrei En halua tässä nyt mitenkään provosoida, mutta koska kyseessä on talouden ala, jossa on tarjonta ja kysyntää, niin todella kiinnittäisin nyt huomiota siihen, että kun puhutaan kausiluontaisuuden purkamisesta, niin varmasti tässä analysoidaan kysyntää, jota voi selvittää. On tiettyä kiinnostavaa tarjontaa, mutta sitä ei ehkä tiettyinä aikoina käytetä hyväkseen. No tässä totta kai täytyy ottaa ikäihmiset huomioon. Heillä on mielenkiintoa matkustaa ja mahdollisuus siihen. No kongressimatkailu on yksi asia, jolla kausiluontoisuutta voidaan purkaa. Erilaiset ähm, tunneperäiset, tunnepohjalta tapahtuvat matkat urheilutapahtumat ja tämän kaltaiset. Ei katsota tässä nyt estetty, mutta katsotaan sitten tarjontaa. Jos haluamme korkealaatuista matkailua, silloin täytyy katsoa sellaisten henkilöiden mahdollisuuksia, joiden täytyy saada pääsy kaikkiin palveluihin. Tämä kaikki on tärkeää. tämä ohjelma, josta tästä, tässä on puhuttu, on hyvin tärkeä. Tämä Ekalipso. Siinä on luokiteltu neljä luokkaa. Mutta siinä on ehkä hieman epäselvyyttä, koska siinä puhutaan, kuten tiedätte, puhutaan nuorista, vanhuksista, vaikeuksissa olevista perheistä ja vammaisista. No, tämä on pohja työlle, mutta jos meillä on vammainen, hän tarvitsee yleensä aina toisen henkilön tuekseen. Mutta matkailuun saadaan laatua, jos kaikki mahdolliset kaupungin tai alueen tilat saadaan todella täysimääräisesti käytännön Tämä pätee Pompejiin ja muihin alueisiin. Herra Santander. Um, Kiitoksia. Minä äh, viittaisin esteettömyyteen myöskin ja äh, pyydän anteeksi tietämättömyyteni, äh, jos on olemassa jo lainsäädäntöä, mutta uskoisin, että Eurooppa-tason lainsäädäntöä puuttuu, kun puhutaan näistä esteettömyyden standardeista tässä merkintöjen erot, määritelmät eri hotelleissa ovat aivan erilaiset maasta toiseen. Ja sitten mitä tulee julkisen sektoriin lähinnä, minä itse tulen yksityissektorilta ja en halua näitä lukuja vetää vain hatusta, miljardi henkeä maailmassa kärsii jonkinnäköisestä rajoitteesta. Tämä on 2012 tietoja, WHOn tietoja. Ja noin kolmannes maailman väestöstä edelleenkin on jossain määrin rajoitteiden piirissä. 15 prosenttia meidän, meidänkin maanosamme väestöstä. Tässä helposti ymmärtää, miten tärkeää taloudellisesti on liikuntarajoitteinen vammainen ja matkailu on tietenkin myös taloudellisesti kannattava ala. Meidän pitää ottaa huomioon tämä myös yksityissektorilla. Tätä ilmeisesti voida ratkaista ainoastaan julkisella puolella. Halutaan saada myös yksityissektorin mukaan silloin, kun halutaan tehdä kannattavaksi tämä. Kiitos. Sitten komissio. Estettömyydestä puhuttiin aivan oikein estettömyydestä vammaisten osalta, liikuntarajoitteisen osalta, mutta emme ole puhuneet sinänsä estettömyydestä, kun puhutaan perheestä, jossa on pieniä lapsia. Olen puolitoista vuotiaan isoisä ja kyllä siinä on ihan tärkeä kysymys. Jotkut lastenvaunuista ovat kuin tankkeja tällä hetkellä ja kun niiden kanssa pyrkii siellä kulkemaan, niin ei nyt ole oikeastaan puhuttu perheistä, joissa on pieniä lapsia ja esteettömästä pääsystä tässä yhteydessä. Ja sitten tuo Welcome to Europe ajatus, tervetuloa Eurooppaan viisumikysymykseen puututtiin, passitarkastukset. Tässä on ongelmia. Tervetuloa Eurooppaan ensimmäinen vastaanotto, jos tulee yhdistyneen kuningaskuntaan, ainakin on 35 minuutin odottelu siellä passin tarkastuksessa ennen kuin edes pääsee perille. Ja toinen tuo tervetuloa Eurooppaan. Ajatus onko se komissio, tervetuloa Pariisiin, Lontooseen ja Roomaan. Onko se realiteettia? Entä muu Eurooppa, aito, oikea Eurooppa? Olkaa hyvä. Francesca Tudini. Um, thank you, Mr. Chairman. I will answer on the point on accessibility. Eh, kiitoksia puheenjohtaja. Vastaan tähän esteettömyyskysymykseen näissä tutkimuksissa. Me olemme eh, huomanneet, että että eh, esteettömyys eh, matkailu, jossa tulevat mukaan ikääntyneet, eh, vammaiset ja myös pienet lapsiset perheet. Nämä kaikki ovat mukana. Me emme halunneet jättää ulkopuolelle mitään mahdollisuuksia. Me halusimme todellakin saada kattavan näkemyksen siitä, mitkä ovat ihmisen tarpeet. Kiitos. Thank you. No, no, no. It's absolutely... Ei, ei. Kyse ole sitä, että toivotaan tervetulleeksi Lontooseen ja Pariisin. Me haluamme viedä sitä viestiä, että Eurooppa on hyvin monimuotoinen, mitä matkailukohteisiin tulee. Pahoittelen, monen ääneni ei ole ihan kunnossa, mutta edistämme joka tapauksessa koko Eurooppaa ja siihen liittyy muitakin toimia, joihin lähdetään. Kiitos Euroopan parlamentin myös aloite, jonka kautta edistetään muita kuin perinteisiä hankkeita. Yksikön yhteisrahoittamien hankkeiden joukossa ei tueta perinteisiä kohteita, koska ne eivät tarvitse apua, niitä ei tarvitse edistää meidän puolelta. Mm, kyse on matkailukohteista, joihin ehkä matkustetaan vähän enemmänkin. Olin Venetsiassa kolmisen viikkoa sitten. Se on oikeastaan ihan painajaismaista. Meitä ei siellä tarvita, vaan kohteet, jotka tarvitsevat meitä, ovat ihan pieniä kohteita. Ja mielestäni teemme oikein hyvää työtä tässä yhteydessä. Meillä on suurin pienten, ei-perinteisten matkailukohteiden verkosto. Puheenjohtaja puhuiman mikrofonia. Yes, so it was one of the... Kyllä. Kyllä, tuo oli yksi niistä viidestä. Sitten viisumipolitiikasta tiedämme, että passin tarkastukset voi olla tärkeä suuri kysymys. Varmasti näin on. Tämä on täysin pois meidän käsistämme. Me työstämme uutta visumikoodistoa, joka pitäisi saada hyväksyttyä ennen vuoden loppua. Me teemme työtä, emme ainoastaan uusien viisumisääntöjen puolesta, jotka luultavasti saadaan käyttöön vuonna 2015. Me teemme myös työtä, että voidaan parantaa jäsenvaltioiden tietoisuutta siitä, miten nykysääntöjä voidaan paremmin täytäntöönpanna. Käsikirjoja on nyt käytössä siitä, miten pitäisi konsulaatissa esimerkiksi toimia, mutta myöskin lentokentillä – Me voimme lisätä tietoisuutta näistä asioista, mutta jäsenvaltioiden käsiin jää sitten huolehtia täytäntöönpanosta. Säännöt ovat olemassa, ohjekirjaiset myös. Me teemme kaikkemme, koska tiedämme, että ensikäsitys lentokentillä on juuri tämä, mutta emme valitettavasti pysty vaikuttamaan siellä toimivan ihmisten mielisen enempää. Kiitos, kiitos oikein paljon. Karlo, alkaa käyttää loppupuheenvuoro. Eh, no, en tiedä, pystynkö nyt vastaamaan kaikkeen, koska tässä näkemyksemme olivat osittain erilaisia, mikä osoittaa, että kyseessä on monimutkainen aihe. Mutta on oikein, että aiheeseen todella kiinnitetään erityistä huomiota. Näkemyseroja oli esimerkiksi normeihin liittyen. Tässä puhuttiin parhaista käytänteistä ja siitä, että ei käytettäisi normeja, jotka liittyvät esteettömyyteen. Ja sitten toisaalta puhuttiin tästä analyysistä ja siihen liittyvästä tiedosta, jota kaikki matkailijat voivat käyttää päättäessään, haluat, haluavatko he mennä tiettyyn matkailukohteeseen tai hotelliin. Toiset taas pyytävät, että normeja yhtenäistettäisiin, joten keskustelu on edelleen avoinna ja sitä pitää syventää entisestään. Ja sitten asia, joka minua koskettaa, en tiedä puhunko tai käyttäisinkö sanaa provokaatio, mutta Bojini puhui tässä siitä, miten esimerkiksi vammaiset voivat auttaa sitä, että matkailu ei olisi niin kausiluonteista. Ja toinen asia, joka on vielä avoinna, johon meidän on palattava, koskee sitä, mitä voidaan tehdä, jotta kausiluontoisuuden haitallisia vaikutuksia voidaan todella rajoittaa. E-, ehkä ei riitä, että panostamme ainoastaan ikäihmisiin. Ehkä se ei vielä riitä, mutta uskon, että tämäkin on avoinna oleva kysymys, johon pitänee vielä palata. Ja sitten vielä lopuksi viimeinen kysymys, johon mielestäni pitää kiinnittää erityishuomiota. Ja tähän pitää vielä palata, koska EU kohdentaa usein, usein paljonkin varoja näihin kysymyksiin, eli koulutukseen. Olemme usein sanoneet, että emme halua enää nähdä alalla tällaisia pelkästään klassisia toimijoita, niin että koulutetaan kokkeja tai baari henkilökuntaa tai vastaanottohenkilökuntaa, vaan ehkä laajemminkin pitäisi saada sellaista äh, ammatillista henkilökuntaa, joka pystyy toimimaan laajemmin matkailualalla. Tarvitaan entistä innovatiivisempi lähestymistapa myös liittyen tähän esteettömän matkailun ja siihen liittyviin virtoihin. Ja komissiokin uskokseni joutuu vielä pohtimaan kysymystä. Ja sitten vielä, koska olemme liikennevaliokunnassa, puheenjohtaja, emme saa jättää huomiota pyyntöä, jonka kaikki täällä oikeastaan esittivät liikenteeseen ja kuljetukseen liittyvät kysymykset, ne täytyy todella ottaa käsittelyyn ennen kuin voidaan kunnolla puhua esteettömyydestä. Ja meidän täytyy katsoa esimerkiksi alan asetuksia, joita meillä on. No, no, thank you, Carlo. Kiitos oikein paljon, Carlo. Haluaisin kiittää jäseniä, mutta aivan erityisesti haluaisin kiittää asiantuntijoitamme täällä tänään. Kiitos myös komissiolle. Hieno keskustelu mielestäni. Olisi ollut mukavaa, jos jäseniä olisi ollut enemmän täällä, mutta tuosta iltapäivälle kovin hyvä ajankohta. Mutta liikenne- ja matkailuvaliokunta olemme, ja tämä on tärkeä osa työtämme. Keskeinen ala, kuten täällä kollega sanoi. Tärkeä osa Euroopan taloutta, ajatellen työpaikkojen luomista myöskin ja niin edelleen. Meillä on lisää pyörän pöydän keskusteluita tämän työryhmän kautta ja toivon, että komissio voi tulla – yhä uudestaan. Kiitäisin kaikkia sitä, että tulitte tänne ja osallistuitte keskusteluun. Kiitos oikein paljon. Jäsenille muistuttaisin ainoastaan seuraavan kokouksen ajankohdasta 16. syyskuuta kello 15. Ja näin. Kiitän kaikkia. Kiitokset kaikille työntekijöille ja tulkeille. Kokous on päättynyt.